Very good. Very good. A warm welcome, uh, dear colleagues. Um, if we... Tervetuloa kollegat. Jatkamme kokousta. Itse olen kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtaja ja toivotan tervetulleeksi kollegat kaikista jäsenvaltioista ja arvoisat vieraamme tähän tärkeään kokoukseen, joka koskee YK:n Global Compact-aloitetta – tässä valiokunnassa olemme seuranneet tätä prosessia. Olemme varanneet siihen paljon aikaa ja resursseja ja tietysti tämä on yksi tärkeimpiä kysymyksiä tällä hetkellä. Eli tämä on tärkeää, että parlamentin jäsenet ovat täällä keskustelemassa tässä kokouksessa näistä asioista. Ja tietysti sitten kokouksen mittaan toivotan tervetulleeksi vieraat, jotka on kutsuttu tänne Euroopan parlamenttiin. Ja tänne tulee erinäisiä vieraita iltapäivän aikana. Kollega Wikström sitten toimi puheenjohtajana iltapäivällä, minä toimin puheenjohtajana aamulla. Eli hyvät kansalliset parlamentin jäsenet, hyvä komission jäsen, hyvä YK on apukomissaari, arvoisat vieraamme. Antikristia on ulkoasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja ja he ovat mukana tässä kokouksessa. Ikävä kyllä Sofian sääolosuhteista johtuen Rosanova Bulgariasta ei päässyt tänään paikalle. Hän nyt ei päässyt paikalle. Ja kuten sanoin, toinen osion, toisen osion vetää sitten kollegamme Cecilia Wikström. On ihan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän tärkeään kokoukseen. Meillähän on prosessi, jossa olemme mukana. Täällä on nyt 33 jäsentä kansallisista parlamenteista ja kamareista 19 eri jäsenvaltiosta sekä Norjasta. Mielestäni tämä osoittaa, että kansalliset parlamentit ovat kiinnostuneita tästä kysymyksestä. Euroopan parlamentti, erityisesti LIBE-valiokunta, on kiinnittänyt huomiota näihin kumpaakin Compact-aloitteeseen, jotka johtivat tähän Global Compact-aloitteeseen. Tämä on nyt historiallinen mahdollisuus saavuttaa tiettyjä tavoitteita, jotka liittyvät kansainväliseen maahanmuuttoon kaikissa sen muodoissaan. Mehän tiedämme, että tämän hankala kysymys ja on tärkeää, että kaikki tahot ovat mukana. Jo syyskuussa 2016 Euroopan parlamentin valtuuskunta oli mukana New Yorkissa ja siellä hyväksyttiin sitten New Yorkin julistus. Ja kansalaisvapauksen valiokunta on ollut mukana tässä alusta pitäen ja olimme hyväksymässä toimia, jotka liittyvät aktiiviseen mukanaoloon tässä prosessissa. Sen jälkeen live-valiokunnan kokouksissa on käsitetty Global Compact-aloitteita muiden valiokuntien kanssa, kuten ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Ja haluaisin kiittää kaikkia vieraita, jotka ovat nyt paikalla ja jotka myöhemmin käyttävät puheenvuoron. Tänään voimme keskustella kansallisten parlamentin jäsenten kanssa ja AFET-valiokunnan ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa ja komission jäsenen kanssa katsomme, miten asiassa edetään. Tavoitteena on saada kansallisten parlamenttien jäsenet enemmän mukaan tähän prosessiin, koska me ymmärrämme, että tärkeää keskustelua käydään myös kansallisella tasolla. Ja sitten käytännön järjestelystä sanoisin, että tulkkaus on saatavilla kaikilla EUn virallisilla kielillä paitsi iiriksi. Koko se rakenne on yksinkertainen ja tässä on kaksi rinnakkaista prosessia. Ensin keskustelemme pakolaisiin liittyvästä aloitteesta ja toisessa osiossa keskitytään sitten turvalliseen lailliseen maahanmuuttoon. Nämä vieraamme edustavat meitä ja me, nämä ovat meille sitten kompassi, kun katsomme, miten voidaan hallinnoida ihmisten liikkuvuutta ympäri maailmaa. Euroopan parlamentti valmistelee päätöslausuma, joka valmistuu maaliskuuksi. Kyseessä on kollektiivinen prosessi ja meidän kaikkien täytyy saada aikaan konsensusta. Ja uskon, että tänäinen kokous vaikuttaa tähän prosessiin. Ja Euroopan parlamentin pitäisi olla mukana Marokon konferenssissa joulukuussa. Ja uskon, että Euroopan parlamentti osana EUta voi vaikuttaa tähän keskusteluun, jota käydään lainsäädäntökysymyksistä, kun kyse on maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksistä EUssa. Eli nyt annan puheenvuoron Andi Kristialle, joka on AFET-valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Ulkoasian valiokunnan nimissä. Ja tervetuloa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, herra Moraes tämän parlamentaari, äh, tai tämän kokouksen järjestämisestä. Ja kiitos, että tulitte Brysseliin tätä kokousta varten. Olen tyytyväinen, että meillä on mahdollisuus keskustella syvällisesti parlamentaarikkojen kanssa koko Euroopasta tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Euroopan parlamentti on tukenut YK siitä, että saataisiin maailmanlaajuiset puitteet, mitä maahanmuuttoon ja pakolaisiin tulee. Siksi me olemme seuranneet tätä prosessia erittäin läheisesti jo vuodesta 2016 lähtien. Silloin pidettiin huippukokous liittyen tähän kysymykseen. Me tulemme äh, tarkkailemaan hallitusten välisiä neuvotteluja, jotka ovat juuri alkaneet. Ja me saamme äänemme kuuluviin neuvottelujen kautta. Me tulemme tekemään myös päätöslauselman täysistunnossa. Se hyväksytään maaliskuussa. Maahanmuutto on maailmanlaajuinen todellisuus, niin kuin YK pääsihteeri on todennut. Maahanmuuttajien määrä tulee olemaan 260 miljoonaa maailmanlaajuisesti ja se tulee kasvamaan siitä vielä lisää. Köyhyys, ilmastonmuutos, ähm, demografiset muutokset ja myös suuret erot eri mannerten välillä johtaa siihen, että monet ihmiset etsivät parempaa tulevaisuutta. Äh, muuttoliike on ilmiö, joka ei tule poistumaan. Mikä maa ei voi käsitellä yksin tätä kysymystä. Siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa, jotta me löydämme ratkaisuja tähän kysymykseen niin, että me voimme ottaa huomioon sen, että se hyödyttää sekä maahanmuuttajia että vastaanottavia maita ja lähtömaita. Me tarvitsemme kansainvälisiä sääntöjä taataksemme, että maahanmuutto tapahtuu laillisesti ja niitä pakolaiset ja, pakolaisia ja maahanmuuttajia ei hyväksi käytetä. Ja meidän täytyy myös hyödyntää mahdollisuudet tässä yhteydessä. Global Compact-aloite ja nämä kaksi aloitetta juuri tekevät näin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hallitukset yhdessä sopivat yhteisistä periaatteista, kun puhutaan maahanmuutosta ja pakolaisista maailmanlaajuisesti. Alustavassa luonnoksessa asetettiin sitoumuksia ja perusperiaatteita. Mielestäni nämä ovat erittäin hyvä pohja hallituston välisille neuvotteluille ja odotan tässä nyt puhujemme kantoja ja kansallisten parlamentaarikkojen kantoja. Kiitos. Kiitos Kristian ja kollegat, kuten näette, Kristian edustaa ulkoisen valiokuntaan ja meillä on tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, kun neuvottelemme kummastakin näistä asiakirjasta. Ja sitten kun katsotaan tätä vieraslistaa, niin se osoittaa, kuinka tärkeänä pidämme resurssien myöntämistä tälle prosessille. Ja siksi komission jäsen Avramopoulos käyttää puheenvuoron ja on hienoa, että hän on jälleen täällä. Ja hän on ollut mukana tässä prosessissa ja arvostaa kovasti sitä, mitä hän on tehnyt tässä prosessissa. Eli komission jäsen Abramopoulos, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Claude. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, minulla on todellakin ilo olla teidän seurassanne tänään keskustelemassa käynnissä olevasta prosessista, joka liittyy siihen, että vuoden lopussa hyväksytään yhdistyneen kansakuntien Global Compact aloite, joka koskee pakolaisia ja turvallista hallittua jalallista muutoliikettä varmistaaksemme teemme tämän. UNHCR ja YK ovat tehneet tässä merkittävää työtä. Tämä on tällä hyvin kriittinen hetki kansainvälisen yhteistyön historiassa, ja tämä tulee määrittämään sen perinnön, jonka me jätämme tuleville sukupolville. Tämä on ainutkertainen tilaisuus kehittää laajempaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten humanisti ja tehokkaasti voidaan hallita muuttoliikettä yhdessä nyt ja pitkällä tähtäyksellä. Euroopan unioni on tärkeässä roolissa. Niin kuin kenties tiedätte, minä kävin viime viikolla New Yorkissa, tapasin YK pääsihteerin Antonio Gutierrezin ja kansainvälisen muuttoliikkeitä käsittelevän eh, erityisedustajan Averin ja, ja Slovakian ulkoministerin, joka oli johtamassa täysistuntoa. He odottavat, että Euroopalla on johtava rooli näissä neuvotteluissa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Euroopan unioni on jo vahvistanut yhteistyötään avainkumppanimaiden kanssa. On meidän etujemme mukaista, että vakautamme kansainvälistä yhteistyötä. Miksi? Ensinnäkin siksi, että kansalaisemme haluavat meidän hallitsevan muuttoliikettä paremmin. He vaativat sitä aivan oikeutetusti. Toiseksi, koska kysymys ei ole kansallisesta tai eurooppalaisesta vastuusta, vaan maailmanlaajuisesta vastuusta. Meidän pitää siis olla paremmin valmistautuneita, valmiita tulevaisuuteen. Me todellakin saatamme kohdata tulevaisuudessa muita kriisejä, mutta emme saa enää olla valmistautumattomia, koska näin oli neljä vuotta sitten – kun Eurooppaa kohtasi ennennäkemätön tilanne, eikä Eurooppa ollut valmistautunut vastaamaan siihen. On myöskin ajankohtaista Euroopan kannalta katsottuna, kun muuttoliiketilanne edelleenkin on herkkä, että meidän vastauksemme edelleenkin täytyy olla vahvistettu. Kummankin kompaktaloitteen osalta meidän täytyy löytää hyvä tasapaino niin kuin se, mitä olemme pyrkineet ylläpitämään kattavassa maahanmuuttopolitiikassamme. Se lähestymistapa, jonka olemme kehittäneet kaiken kaikkiaan Euroopassa viimeisten vuosien aikana, on tuottanut tuloksia. Todellakin tulijoiden määrä vuonna 2017 ovat before the crisis. Our 20 prosenttia alhaisempia kuin aiempina vuosina. Ulkorajat ovat paremmin suojeltuja, paremmin hallittuja. Ilman tukea, joka annetaan muuttajille, muuttajille tämä tuki eh, muissa maissa on parantanut tilannetta ennen kaikkea Turkissa. Ja sitten turvapaikkahakemukset ovat vähentyneet 50 prosentilla jäsenvaltiot ovat pystyneet nopeuttamaan näiden arviointia. Me olemme vahvistaneet ponnisteluja siinä, että saataisiin aikaan säännöllisen, valtaisiin säännölliseen muuttoliikkeeseen ja saataisiin aikaan laillisia väyliä Eurooppaan. Meidän kokemuksemme tulisi löytää paikkansa näissä tulevissa Compact-aloitteissa. Kun samaan aikaan keskustelut tästä Global Compact-aloitteesta pitäisi olla nähdä myös tilanteena, jossa muutetaan tarinaa, jota puhutaan muuttoliikkeestä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tässä haluan korostaa sitä, miten paljon minä luotan teihin, Euroopan parlamentin jäseniin ja kansallisten parlamenttien jäseniin. Te viette kansalaisille viestiä muuttoliikkeestä, viestiä, joka perustuu faktoihin eikä myytteihin. Tässä yhteydessä haluaisin äh, sanoa teille vielä seuraavat kommentit näistä kummastakin aloitteesta. Haluaisin aloittaa aloitteesta, joka koskee pakolaisia. Ihmisten hen- lukumäärä, jotka, ovat, jotka on pakotettu siirtymään kotiseudultaan, on ylittänyt ennemmättömän näkemättömän luvun 65,6 miljoonaa. Pakolaisten kohtalo on pahentunut viime vuosina. Se, että saataisiin aikaan tehokas compact aloite tässä asiassa, on asia, joka on historiallisesti välttämätöntä. Euroopan unioni on edelleen mobilisoitu ottamaan vastaan tulijoita niin, että voidaan estää uusia konflikteja ja ratkaista olemassa olevia. Kuitenkin vie aikaa tarttua tämän siirtymisen muuttoliikkeen syihin. Syyrian osalta yksi tilanne tulee viemään lukuisia vuosia. Saman aikaan on suuri tarve maailmanlaajuiselle vastuulle jaetun solidarisuuden puitteissa hallinnoida tätä ennätysmäärää ihmisiä, jotka ovat pakosta joutuneet siirtymään kotiseudultaan. Lisäarvo tässä Compact-aloitteessa on se, että saankaan kestävää hallintoa niin, että pystytään kollektiivisesti paremmin ehkäisemään, vastaamaan ja hallinnoimaan ihmisvirtoja, jotka pakenevat sotaa tai vainoa maailmanlaajuisesti. Global Compactin tulisi varmistaa parempi vastuun jakaminen maiden kesken. Euroopan unioni tukee täysin tätä tavoitetta. Kokemuksemme perusteella viime vuosilta me tiedämme, että meidän täytyy luoda mekanismi, joka kestää kriisejä, jolla voidaan tukea ihmisiä kriisitilanteissa sekä EU:ssa että kumppaneidemme kanssa ulkomailla. Tässä mielessä Eurooppa vast toimii sitoutumisensa, sitoumustensa mukaisesti. Vuonna 2016 672 000 ihmistä sai suoja, suojeluaseman virallisesti. EU-jäsenvaltiot ovat myöntäneet suojelun 382 000 ihmiselle suurimmaksi osaksi afganistalaisille, syyrialaisille ja irakilaisille. Samaan aikaan muut maat, etenkin lähi ja Afrikassa, isännöivät vielä suurempaa määrää pakolaisia. On meidän velvollisuutemme ja meidän etumme antaa heille se tuki, jonka he tarvitsevat. Tässä mielessä EUn ja Turkin ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan tukea maata, joka on ottanut vastaan yli kolme miljoonaa pakolaista. EUn väline pakolaisten tukemiseksi Turkissa, jonka budjetti on kolme miljardia euroa, on pyrkinyt samaan aikaan käytännöllisiä ratkaisuja humanitaarisen avun ja koulutuksen alueella, on pyrkinyt tukemaan kunnallisen rakenteiden luomista ja myöskin sosiaalitaloudellista tukea pakolaisille ja yhteisölle, jotka ovat heidän isäntiään Turkissa. Sen jälkeen, kun nämä ihmiset ovat paineet sota-alueelta, he siirtyvät yli rajojen, kunnes he löytävät turvapaikan. Se, että tuetaan pakolaisia naapurimaissa, on siksi avain sille, että estetään ihmisiä lähtemästä pitkälle ja vaaralliselle matkalle niin, että he myöskin päätyvät estämään myöskin sen, että he päätyvät ihmissalakuljettajien käsiin. Pidän hyvänä kaikkia mekanismeja, joita on esitetty Zero Draftissa, jolla pyritään tukemaan maita, jotka isännöivät suurta määrää pakolaisia. Me tarvitsemme myös sitä, että vahvistamme laillisia väyliä niin, että voidaan lieventää painetta, joka kohdistuu näihin maihin. Viimeisten kahden vuoden aikana Eurooppa on ottanut huomattavia edistysaskelia. Se, että on pantu toimeen Euroopan sisäisten siirtojen järjestelmä ja heinäkuussa heinäkuussa 2015, että maaliskuussa 2016 saatiin aikaan järjestely Turkin kanssa. 27 000 pakolaista pyydettiin siirtämään. Me haluamme mennä pitemmälle ja uudelleen sijoittaa 50 000 ihmistä seuraavien kahden vuoden aikana. Global Compact-aloitteen kautta useampi maa kautta maailman osallistuu näihin järjestelyihin. Pahoittelen sitä, että Yhdysvallat on vetäytynyt tästä aloitteesta. Maa, suuri maa, jolla on pitkä ja vakaa perinne tällaisissa uudelleen sijoittelussa, sijoittamisessa, jonka voisi olla esimerkki muille maille. Pidän myös hyvänä kaikkia toiminnallisia toimenpiteitä, jotka liittyvät vastaanottoon ja hallintaan. Paremmin koordinoitu lähestymistapa on arvokas meidän kaikkien turvallisuuden kannalta. Se, että asianmukaisesti tutkitaan saapujat ja käytetään tietokantoja, on hyvin tärkeää, jotta paremmin voidaan hallita virtoja ja arvioida ihmisten tarpeita. Tämä on erittäin tärkeää sen määrittelemiseksi, ketkä ovat haavoittuvimpia muuttajia ja että voidaan heidän mukaansa sopeuttaa tämä lähestymistapa. Olennaista tässä pakolais Global Compact-aloitteessa on se, että emme voi olla välinpitämättömiä ja piittaamattomia tulevaisuuden suhteen. Me olemme yhdessä ottaneet huomattavia askelia pakolaisten tukemiseksi, mutta myös naapurimaita, joihin Syyrian konflikti vaikuttaa. Konflikti ei ole vielä päättynyt, valitettavasti. Ja tilanne, kuten Rohingya-kriisi osoittaa, että samanaikaisesti tulee nousemaan samantyyppisiä kriisejä kautta maailman. Meidän pitää olla valmiita. Ja tätä kautta palaan sinunkin nyt sitten Globan joka koskee muuttoliikettä. On keskitytty viime aikoina siihen, että monet ihmiset pakenevat konfliktitilanteita. Emme kuitenkaan saa unohtaa, emmekä voi unohtaa, että enemmistö ihmisistä, jotka nyt ovat liikkeellä, ei pakene konflikteja. Liikkuvuus tulee olemaan sellaista, mikä määrittää meidän tulevaisuutemme. Meidän ajanjaksoamme tulevat historiassa ja tulevat katsomaan ihmisten liikkuvuuden ajanjaksona. Kysymys kuuluukin siksi, ei miten pysäyttää tämä, vaan miten paremmin hallita se. Kaksi tuntia sitten tapasin kaksi eh, henkilöä, jotka ovat vastuussa äh, kysymystä, joka liittyy turvallisuustaloiteen ja laittomuuteen koskevaa Global Compact-aloitetta. Tätä koskevaa mietintöä siis, joka on myöhemmin tänään esillä, ja minusta he ovat ottaneet hyvin äh, tasapainoisen lähestymistavan, joka on hyvä perusta neuvotteluille. Olen heidän kanssaan olen ilmoittanut heille sen näkemykseni, että Global Compact voi olla tehokas vain, jos se selkeästi tekee eron säännöllisen ja epäsäännöllisen muuttoliikkeen. Kaikkien maiden täytyy tunnustaa osa tätä Global Compact-aloitetta, että ensinnäkin vastaanottavien maiden täytyy sallia joitakin ihmisiä alueelleen. Toiseksi lähettävät maat joutuvat ottamaan vastaan sellaisia kansalaisia, jotka muuttavat epäsäännöllisesti. Me emme voi olla piittaamatta myöskään väestökehityksestä, mutta emme voi olla myöskään puuttaamatta taloudesta. Se, että sanakaan laillista taloustillista muuttoliikettä, on yksi väline, jolla paremmin voidaan hallita muuttoliikettä. Jos me saamme sen hallittua hyvin, se voi antaa myönteisen sysäyksen yhteiskunnille ja talouksille näille, myöskin näille muuttajille ja alkuperämaille. Tässä syystä jäsenvaltion kanssa yhdessä me olemme kehittämässä erityisiä pilottihankkeita laillisen maahanmuuton alueella teräiden maiden, maiden kanssa. Ja samanaikaisesti taloudellinen tilanne isäntämaissa ja niiden kotouttamiskapasiteetti täytyisi ottaa huomioon samoin kuin myöskin sosiaalistaloudellinen tilanne lähtömaissa. Meidän täytyy ottaa vakavasti myös taistelu lait, laitonta työn tarjoamista vastaan, koska tämä vaikuttaa myöskin ulkomaisiin maahanmuuttajatyöntekijöihin, jotka ovat alueella laillisesti. Meidän pitää myöskin olla realistisia rehellisiä ja käytännön läheisiä ne, jotka eivät ole saapuneet pysyäkseen alueella, pitäisi palauttaa mahdollisimman pikaisesti. Meidän kansalaitemme odottavat meiltä tuloksia tässä. Me voimme ylläpitää ja meillä on varaa ylläpitää vieraanvaraisuuttamme niille, jotka sitä tarvitsevat silloin, kun tuota vieraanvaraisuutta eivät väärinkäytä ne, joille sitä ei ole tarkoitettu. Global Compactissa pitäisi puuttua tähänkin asiaan niin, että kansainvälinen kehitysyhteistyö otetaan huomioon. Se on tärkeä tekijä. Sen pitäisi myös selkeästi muotoilla velvoite niille valtioille, josta väestöä lähtee, että he ottavat vastaan, että he, niillä on velvoite ottaa vastaan omia kansalaisiaan. Eurooppa on jo käynyt keskustelua kolmansien maiden kanssa, kuten Bangladesh, Guinea, Etiopia, jos, ja keskustelussa on puhuttu nimenomaan palauttamisesta. Global Compact, joka koskee muuttoliikettä, sen tulisi tukea ja vahvistaa kehitystä tähän suuntaan. Ja lopuksi meidän on myöskin hyväksyttävä se, että ne, jotka ovat saapuneet jäädäkseen meidän maihimme, olivatpa he pakolaisia tai muita laillisesti alueella asuvia muut maahanmuuttajia, että heille täytyy löytää paikka ja rooli yhteiskunnissamme. Se, että investoidaan kotouttamiseen, on tärkeää sekä sosiaalisesti että taloudellisesti, jos me haluamme saada aikaan yhteiskuntia, jossa on yhteiskuuluvuutta tulevaisuudessa. Aika ei ole hukattavana, hyvät kollegat. Ja nämä kaksi aloitetta tulee oikealla hetkellä. Haluaisin ilmaista kiitokseni Claudille siitä, että hän on järjestänyt tämän kokouksen tänään. Tämä on tärkeä kokous, tämä on historiallinen tapaaminen. Meidän pitää olla rohkeampia ja kunnianhimoisempia tulevaisuudessa poliittisesti, operatiivisesti ja myöskin rahoituksellisesti. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot niiden täytyy puhua yhdellä äänellä kansainvälisellä areenalla niin, että voidaan saada aikaan kunnianhimoinen sopimus kummastakin aloitteesta tämän vuoden lopulla. On meidän etujemme mukaista, että saadaan aikaan yhteinen, globaalinen, yksi yhteisymmärrys siitä, miten hallita maailmanlaajuista muuttoliikettä ja pakolaisliikettä kautta maailman. Luotan teihin kaikkiin siinä, että osallistutte hedelmälliseen vuoropuheluun hallitustenne kanssa kummastakin Compact-aloitteesta. Minä pidän äh, Euroopan parlamentin päivitettynä, niin kuin aina, kehityksestä jo koskien neuvotteluja New Yorkissa. Ja olen valmis tulemaan keskustelemaan teidän kanssanne tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä. Kiitos. Thank you very much indeed, Commissioner Kiitoksia komission jäsen. Te tiedätte, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat ja te korostitte tätä johdonmukaista toimintatapaa ja tämä osoittaa, kuinka hankala, hankala ja tärkeitä nämä kumpikin aloite on. Eli kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja sitten käynnistämme heti ensimmäisen osion, ennen kuin käynnistämme keskustelun kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa. Ja on hienoa, että meillä on täällä edustajia YKsta, kansalaisjärjestöistä ja Vatikaanista. Ja jos tulisitte tänne puheenjohtajan pöydän taakse. Ja haluaisin vielä kiittää komission jäsentä. Kiitos. Eli pidämme pienen tauon ja odottelemme, että vieraamme pääsevät tänne ylös. So colleagues, as, um, so as not to... No niin, kollegat. Eli alan tässä esitellä vieraitamme. Eli tervetuloa kaikille. Ensimmäisessä osiossa Siis jälkeen keskustelemme sitten kansallisten parlamentin jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Ja mukana ovat yhteisesittelijät Metsola ja Kienge, jotka ovat käsitelleet EU-lähestymistapaa muuttoliikkeeseen. Ja ennen keskustelua meillä on täällä vieraita, jotka kertovat näkemyksistään Global Compact-aloitteista – ja siitä, mikä heidän mielestään on tämä edistys. Ja on hienoa, että he ovat olleet mukana tässä prosessissa. He eivät ole täällä ensimmäistä kertaa ja on hienoa, että ovat mukana tässä prosessissa. Eli Volker Türk, joka on yhdistyneen kansakuntien pakolaisasian päävaltuutoimistosta kansainvälisen suojelun apulaispäävaltuutettu. Sitten Leora Nieto Leon, komission humanitaarisen avun aluestrategian yksilön johtaja. Ja sitten Aspasia Papadopoulou, Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestön neuvottelukunnan johtava virkamies, ja isä Fabio Baggio, joka on pyhän istuimen maahanmuuttajia ja pakolaisia käsittelevän osaston aliovaltiosihteeri. Eli kiitoksia isä Baggio, että olette jälleen täällä. Eli muistuttaisin vielä, että New Yorkin julistuksessa haluttiin käytännön toimia. Ja haluaisin kiittää vielä kahta suurlähettilästä, jotka sitten puhuvat seuraavassa osiossa, ja mehän tapasimme heidät ennen kokousta. Ja tämä teksti on sitten pohjana keskustelulle Zero Draft, ja se koostuu kahdesta osasta. No, kaikki puhujamme puhuvat kummastakin tekstistä, ja sen jälkeen käynnistämme keskustelun. Eli pidemmittä puhetta pyytäisin, että Volker Tyrk UNHCRstä kertoisi omasta näkökulmastaan noin 10-15 minuutin ajan ja mikä sitten on UNHCRn lähestymistava. Eli kiitos ja tervetuloa. Amen, Morais. Kiitoksia puheenjohtaja Morais, parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. On hienoa, että on tällainen mahdollisuus puhua parlamentin jäsenten kanssa erittäin tärkeästä asiasta, joka on koskettanut Eurooppaa, mutta se koskettaa koko maailmaa eri tavoin. Joten on tärkeää, että voimme luottaa tukeenne, henkilökohtaisen tukeenne, mutta myöskin Euroopan parlamentin ja eri kansallisten parlamenttien tukeen. Ja tiedän, että myöskin parlamenttien välisellä tasolla on tehty paljon sekä pakolaisetta maahanmuuttoasioissa. Minä tietysti keskityn tähän pakolaisiin liittyvään Global Compact-aloitteisiin. Ja nyt lyhyesti haluaisin vähän kertoa tästä kontekstista. Komission jäsen Avramopuloshan tästä jo puhui hiukan, mutta haluaisin kertoa hiukan tästä yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasian toimiston näkökulmasta. Eli meidän ei pidä nyt unohtaa tätä Global Compact-aloitteen kontekstia. Nyt on yhä enemmän monimutkaisuutta näissä kysymyksissä ollut viime vuosina, ja tämä näkyy näissä luvuissa, mutta se myöskin näkyy siinä, miten näitä pakkosiirtoja on tehty. Ja kun puhutaan 22,5 miljoonasta pakolaisesta, niin he ovat paineet konflikteja, väkivaltaa, sortoa, vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Ja yhä enemmän on myös nähty, että tämä liittyy esimerkiksi ympäristön heikkenemiseen ja ilmastonmuutokseen. Eli vaikka tämä nyt ei välttämättä ole suoraan näiden siirtymisten syy, niin esimerkiksi Somaliassa, Etiopiassa, Afrikan sarvessa ja muualla näillä asioilla on merkitystä, ja se on pidettävä mielessä. Ja erityisesti Euroopan keskustelussa on tärkeää pitää mielessä että maat, joihin tämä vaikuttaa eniten, eivät ole Euroopassa. Ne ovat eteläisemmissä maissa. 84 prosenttia on maailman köyhimpiä alueita ja siellä on kehityshaasteita. Jos ajatellaan vaikka Ugandaa, siellä, sieltä on miljoona tullut viime kuukausina Etelä-Sudanin kautta. Niin voitte kuvitella, mitä se tarkoittaa infrastruktuureille, yhteisöille – ja miten se sitten vaatii toimintaa. Ja sitten toinen tilastotieto on se, että 60 prosenttia kaikista pakolaisista ovat sijoittuneet lähinnä kymmeneen maahan. Eli tämä osoittaa tämän järjestelmän epätasapainoa. Me myöskin tiedämme, että kyse ei ole vain pakolaisista, vaan myöskin ihmisistä, jotka ovat joutuneet sisäisten siirtojen kohteeksi. 43,1 miljoonaa ihmistä on siirtynyt sisäisesti ja noin 10 miljoonaa ihmistä on valtiottomia. Ja me kuulimme juuri komission jäseneltä, että kun ajatellaan Myanmaria ja Bangladesia, niin siellä on 700 000 pakolaista Myanmarista rohingya-pakolaisia, jotka pakenivat Bangladeshiin, niin sekin on seuraamusta valtiottomuudesta ja syrjinnästä erittäin vakavasta syrjinnästä. Ja tähän liittyy paljon muitakin rikkomuksia. Vuonna 1946 YK tehtiin päätösausama, joka teki selväksi, että pakolaiskysymykset ovat kansainvälinen kysymys. Ne vaikuttavat kansainväliseen yhteisöön. Se on luonteeltaan kansainvälinen ja näissä asioissa vaaditaan kansainvälistä yhteistyötä. Ja jälleen kerran mielestäni YKssa tämä todettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja todettiin, että asialle tulee tehdä jotain. Ja vuodesta 1946 lähtien pakolaiskysymyksissä on nähty, että nyt meillä on selkeää, vankkaa politiikkaa, jotta pystymme vastaamaan pakolaisten tarpeisiin että tähän ei liity ainoastaan oikeudelliset kysymykset, vaan myöskin instituutiot, kuten UNHCR, mutta myöskin YK muut virastot esimerkiksi Palestiinan osalta. Ja New Yorkin julistuksessa on mainittu nämä asiat. Ja New Yorkin julistus on johtanut kahteen prosessiin ja kahteen tuotteeseen. Toinen liittyy pakolaisiin ja toinen liittyy sitten hallittuun lailliseen ja turvalliseen muuttoliikkeeseen. Ja tämä on hiukan hybridi asia, koska valtuutettua pyydettiin tänä vuonna katsomaan, miten voidaan toteuttaa näitä puitteita monissa maissa ympäri maailmaa. Ja me olemme hiukan oppineet näistä varhaisista kokemuksista ja me olemme kuulleet kaikkia sidosryhmiä, jäsenvaltioita, parlamentin jäseniä, kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisjärjestöjä – uskonnollisia järjestöjä. Ja nyt meillä on sitten teksti luonnos. Että nyt olemme prosessin loppuvaiheessa, olemme oppineet 13 maasta, joissa näitä sääntöjä on sovellettu. Meillä oli viisi kuulemista viime vuonna Genevessä ja meillä oli myöskin alueellisia neuvotteluita. Ja me saimme aikaan tämän Zero Draft-tekstin pakolaisista, joka julkistettiin 31. tammikuuta, ja sitten kuulemiset käynnistettiin Genevessä sen jälkeen. Eli jäsenvaltioiden kanssa ja muiden sidosryhmien kanssa olemme miettineet, miten voidaan varmistaa, että pakolaisiin liittyvä Global Compact-aloite vahvistuu ja että siinä hyödynnetään kokemuksia ja että Avramopuloskin puhui tästä yhteisestä tahdosta Eli meidän pitää edetä näissä asioissa. Eli mitä tämä Global compact aloite ja Zero Draft, mitä ne tarkoittavat? No kerron lyhyesti, mitä ne tarkoittavat. Pyrkimyksenä on puuttua tähän vajeeseen, joka liittyy kansainväliseen vastuunjakoon – Tämä on yksi hankalimpia kysymyksiä, ja se on mainittu myöskin vuoden 1951 yleissopimuksen johdannossa, mutta tarkemmin ei ole selitetty sitä. Siinä on vain puhuttu sitä, että yhteistyötä tarvitaan kansainvälisesti, mutta miten sitten toteutetaan, kukaan sitä vastuussa, niin sitä ei välttämättä ole todettu. mutta meillä on vuosien kokemusta ja lähes 70 vuoden kokemus. Eli Global Compact todellakin pyrkii siihen, että pystymme antamaan sellaista tukea, jota maat tarvitsevat ja jotka erityisesti kärsivät tilanteesta, koska on paljon näitä maahanmuuttajia Tansaniassa, Etiopiassa, Bangladesissa, tai koska tilanne on pidentynyt monen vuoteen ja tämä koskee erityisesti näitä 5,3 miljoonaa syyrialaista pakolaista Syyrian naapurimaissa. Tarkoituksena on saada mukaan enemmän valtioita, eikä pelkästään niitä valtioita, joihin nyt luotetaan. Siellä on EU-jäsenvaltiot, niillä on erittäin tärkeä rooli, mutta tässä on mietitty vaikka näitä uudelleensijoittamisia sijoittamisia Sehän on erittäin merkittävä solidaarisuuden osoitus, jota tarvitaan, eikä tarvita näitä asioita pelkästään Euroopan lähialueilla, vaan tämä on globaalia vastuuta. Me myöskin haluamme työstää humanitaarisia kysymyksiä. Meillä on hyvin paljon kokemuksia esimerkiksi Maailmanpankin kanssa. Ja meidän täytyy varmistaa, että kun pakolaisten tilanne pitkittyy, niin meidän on varmistettava, että kehitysyhteistyö käynnistyy varhaisessa vaiheessa, jotta lapset saavat esimerkiksi käydä koulua ja että on terveyspalveluita, ei pelkästään pakolaisille, vaan kokonaisille yhteisöille. Jos katsotaan näitä tilanteita eri maailmaa, niin niistä voidaan tehdä mahdollisuuksia, kun ajatellaan kehitysnäkökulmia. Meidän täytyy etsiä ratkaisuja, niitähän välttämättä ei ole löytynyt nyt kunnolla vähän aikaan, kun ajatellaan vapaaehtoisia palautuksia. Mutta toivomme, että jos puhututaan näihin perussyihin, ja myöskin pääsihteeri puhui tästä, eli ennaltaehkäisy, se, että meidän täytyy olla luovempia, kun mietimme näitä maahanmuuton perussyitä, niin tällä tavalla voitaisiin paremmin tukea tätä asiaa. No, tämä Global Compact-aloite ei ole laillisesti sitova, se ei ole sopimus eikä yleissopimus, mutta sillä on kyllä poliittisesti merkitystä, koska kaikki 193 jäsenvaltiota hyväksyvät sen. Ja jos se hyväksytään, niin se tietysti on sitten askel eteenpäin, kun ajatellaan, miten kansainvälinen yhteisö toimii näiden maiden osalta. Ja te omassa työssänne myöskin olette käsitelleet näitä asioita. Ja olisi erittäin tärkeää varmistaa, että me tuemme tätä edistystä. Pakolaiskysymykset ovat kansainvälisiä kysymyksiä ja Eurooppa on osa tätä pakettia. Se ei ole erillään tästä ja sillä on hyvin keskeinen rooli. Tämä on nähty jäsenvaltioissa ja myöskin EUn toimielimissä, erityisesti komissiossa. Ja meidän täytyy varmistaa, että meillä on kunnollisia hyvin rahoitettuja välineitä. Ja Euroopan parlamentin jäsenet tietysti valvovat budjettia, kun kyse on rahoituspuitteista. niin meidän täytyy varmistaa, että se mitä komissio on käynnistynyt budjetin ottaa huomioon nämä pakkosiirrot. Ja meillä pitää olla tätä ennakoitavaa tukea, koska meidän pitää lähettää selkeä viesti, koska kun ajatellaan tiettyjä viestejä, joita on kuultu suurimmista vastaanottajamaista, niin siellä on tuntunut, että luonnos oli hyvä, mutta myöskin, että he tarvitsevat enemmän sitoumuksia muulta maailmalta, kun he ottavat vastaan näitä suuria pakolaismääriä. Ja jos te voitte tehdä jotain, jotta saataisiin aikaan enemmän ennakoitavuutta sekä rahoituksen osalta, niin että otetaan huomioon pakkosiirrot, niin se olisi hyödyllistä. No sitten on nämä uudelleen sijoittamiset ja uudet lailliset väylät. No uudelleen sijoittamisten osalta olemme vasta ihan alkuvaiheessa. Lukemat ovat vielä liian alhaisia. Niitä ei tarvitse ainoastaan Välimeren alueella, vaan meidän täytyy muistaa myöskin Afrikan tilanne ja Syyrian tilanne. Siellähän heikoimmassa asemassa olevien täytyy päästä turvallisuuteen kolmansissa maissa ja kyse ei ole pelkästään muutamista tuhansista, vaan kyse on monimuotisesta sitoumuksesta. Uudelleen sijoittaminen on solidaarisuuden merkki maille, jotka erityisesti ovat tästä kärsineet. Ja myöskin tässä valikunnassa on puhuttu yhte- Euroopan yhteisestä pakolaisjärjestelmästä ja Global Compact ei puutu näihin asioihin suoraan, mutta kaikki mikä on ulkoista solidaarisuutta, niin totta kai siihen liittyy juuri tämä Euroopan pakolais- turvakajärjestelmäkin. No, te olette puhuneet erilaisista solidaarisuusmekanismeista, sisäisistä siirroista esimerkiksi, ja meidän täytyy osoittaa jäsenvaltioiden välillä solidaarisuutta ja on erittäin tärkeää, että Euroopan viesti on sellainen, jossa valmistetaan, että turvapaikka kysymykset, nehän on mainittu perussopimuksessa. Eli tämä on keskeinen arvo, jota te suojelette näissä keskusteluissa – Eli me jatkamme näitä neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa tulevina kuukausina. Ja toivottavasti tämä luonnos saadaan päätökseen heinäkuuhun mennessä. Ja toivon mukaan tämä peruskysymys, eli se, että löydetään tasapaino, kun yhtäältä ajatellaan vapaaehtoisuutta tässä tekstissä ja toisaalta sitä, että tarvitaan sitoumuksia. Meidän pitää kantaa vastuuta ja tukea niitä maita, joita tämä erityisesti koskee, niin meidän täytyy löytää mekanismeja, joilla tämä voidaan toteuttaa. Ja voin vakuuttaa, että tämä on yksi kaikkein hankalimpia kysymyksiä, joita meillä on tulevina viikkoina ja kuukausina. Ja me luotamme Eurooppaan ja teihin parlamentin jäseninä. Uskomme, että tehän olette olleet jo tukenamme ja haluamme kiittää teitä siitä, ja toivottavasti tuette meitä myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia, että kerroit tästä YK-näkemyksestä. Ja kollegat, jos kansallisten parlamenttien jäsenet haluavat puhua, niin täyttäkää yksi tällainen kaavake. Niitä on aika paljon. No meidän täytyy saada tämä osiopäätökseen 14.15. No, kahdeksan minuutin jälkeen kukaan ei kuitenkaan enää kuuntele. Eli koittakaa hoitaa tämä kahdeksassa minuutissa. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Eli jos vielä teillä toimittaneet tätä tänne, niin toimittakaa ne tänne ja sitten suljen tämän luettelon. Eli täällä on viisi minuuttia aikaa vielä toimittaa näitä kaavakkeita. Ja seuraavaksi sitten komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston johtaja Nieto niin, Leon. Niin, me emme olekaan tavanneet, suoka anteeksi. Minä puhuin tästä kahdeksasta minuutista, mutta kyllä tekin varmaan pystytte siihen. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien jäsenet, arvoisat panelistit. Kiitos, että kutsuitte komission osallistumaan tähän tapahtumaan ja haluaisin todellakin kiittää tästä aloitteesta. Komission Abramopoulos jo nosti tämän esille. Se, että tämä on järjestetty tänä, se on todellakin, tulee tärkeään aikaan äh, alustavan luonnoksen jälkeen. Ja tämän jälkeen tullaan käsittelemään näitä kahta Pompat-aloitetta. Kuten tässä sanottiin, kiitettiin, niin minäkin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on ollut mukana työstämässä näitä kahta tärkeää kysymystä liittyen Global Compact-aloitteeseen. Mitä New Yorkin ähm, julistuksen tulee, se oli kulmakivi, kun puhuttiin maailmanlaajuisesta vastuusta liittyen muuttoliikkeeseen. Tätä kautta sidotettiin siihen, että muuttoliikettä hallinnoidaan paremmin ja että vastuuta jaetaan, kun käsitellään pakolaiskysymyksiä. Pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden määrät ovat valtavia, niihin viitattiin täällä jo aikaisemmin, ja todennäköisesti ne tulevat myös kasvamaan, koska syntyy uusia äh, konflikteja ja vanhoja ei ole pystytty ratkaisemaan. Mitä pakolaisaloitteeseen tulee, tätä kautta me voimme parantaa tehokkuutta ja kestävyyttä, kun pyrimme vastaamaan tähän pakolaiskysymykseen. Euroopan parlamentti on ollut avainasemassa ja hyvä kumppani UNHCRllä pakolaiskysymyksissä ja se on ollut myös tärkeä osa, kun on puhuttu budjetista ja mehän olemme myös Libanoniin, Turkkiin, Ugandaan, Keniaan, Irakiin toimittaneet määrärahoja. Nämä ovat olleet tilanteet, me olemme puuttuneet. Tässä mainitsin vain muutaman. Ja haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni todellakin kiittää myös maita, jotka ovat ottaneet valtavia määriä pakolaisia vastaan. Ja sitten tämä, nämä pakkosiirtojen lisäksi on kehitetty myös muita politiikkoja. Huhtikuussa 2016 komissio hyväksyi tiedonannon, joka äh, liittyi pakkosiirtojen kehitykseen Tämä liittyi huippukokoukseen, joka pidettiin Istanbulissa toukokuussa vuonna 2016. Tässä oli kerätty kokemuksia ja mm, tässä oli tarkasteltu mm, sisäisesti siirrettyjä ja myös pakolaisia. Tätä kautta pakolaiset, että pidettiin pakolaiset vain hengissä, tämä ei enää riittänyt Mitä tiedonantoon tulee, siinä oli lähestymistapa, vaadittiin humanitaarista apua tällaisessa tapauksessa. Siinä tuetaan sitä, että humanitaariset ja poliittiset toimijat puuttuisivat syihin, mitä näihin siirtoihin tulee. Ja tässä on esitetty toimia, jossa nämä ihmiset voivat elää ihmisarvoisissa puitteissa ja ö, ö, hyvissä olosuhteissa ennen kuin on saatu ratkaisu aikaiseksi ja me tulemme tekemään tiedonannon näistä kysymyksistä eri aloilla. Tämän tiedonannon periaatteet ovat sen mukaisia, jotka äh, olivat myös äh, vastauspuitteissa myös tässä alustavassa luonnoksessa. Mitä sitten äh, Global Compact-aloitteeseen pakolaisiin liittyen tulee tähän teen vain muutaman yleisen huomion. EU ottaa huomioon UNHCRn keskeisen aseman, mitä näihin puittoisiin tulee, kun kehitellään tätä Global Compact-aloitetta. Ja haluaisin tässä kiittää UNHCR siitä roolista, joka sillä on ollut. EU on sitoutunut tähän pöytäkirjaan, jolla pyritään suojelemaan pakolaisia. Euroopan unioni tukee myös ehdotusta, nimittäin tämä ratkaisu, jota on esitetty toimintaohjelmassa – Tässähän juuri viitattiin UNHCRn puolelta myös tähän kysymykseen. Mitä toimintaohjelmaan tulee, me arvostamme sen toimia. Tässä pyritään vahvistamaan puitteita meidän tulee puuttua juuri syihin. Me tarvitsemme pitkän aikavälin vastuuta, vastuuta täy, vastauksia vastuuta täytyy jakaa. Tarvitsemme solidarisuutta eri tahojen täytyy olla mukaan. Tarvitsemme myös kestäviä ratkaisuja. Nämä ovat avainkysymyksiä ja ne täytyisi ottaa huomioon tässä Global Compact-aloitteessa. Euroopan unioni tulee olemaan rakatavasti mukana keskusteluissa ja konsultaatioissa, jota käydään tämän asian tiimoilta. Minä todellakin johtaa siihen, että pakolaisia koskeva Global Compact-aloite tullaan hyväksymään, koska tämä on väline, niin kuin Avramopoluskin sanoi, jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. No, pääsin tässä alle kahdeksan minuutin. Niin. Minä näen täältä tämän kurinalaisuuden. Ja sitten kysymyksiäkin tulee, eli olisi hyvä, että paneelin jäsenet voisivat vastata sitten tärkeisiin kysymyksiin, joita tulee parlamentin jäseneltä. Minä en pidä mitään loppupuheenvuoroa. Eli seuraavaksi sitten Papadopoulou Ekrestä. Tervetuloa. Chair, ladies and... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä kutsusta tähän parlamenttien väliseen kokoukseen. Minä kerron sitten kansalaisjärjestöjen näkökulmasta ja asioista, joita on jo käsitelty ja joista on puhuttu myöskin Genevessä – Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me tiedämme, millaisia ponnisteluita on tehty tämän Global Compact-aloitteen parissa ja me arvostamme tätä sitoumusta kansalaisjärjestöissä ja me tiedämme myöskin, että Euroopan unioni on sitoutunut New Yorkin julistukseen ja se noudat, muuttaa sitten lähestymistapaa näihin pakkosiirtoihin. Ja meidän täytyy tosiaan lisätä humanitaarista ja kehitysapua. Tämä Zero Draft-teksti on hyvä ja me uskomme, että se on aika kattava. Se kattaa lähestulkoon kaikki tärkeät kysymykset. Siellä on myönteisiä elementtejä, joita pidämme hyvinä, ja se osoittaa, miten kansainvälisen yhteisön lähestymistapa on muuttunut Eli on siirretty pois leireiltä ja meillä on nyt enemmän kotouttamista ja tukea vastaanottavissa yhteisöissä. Tämä on tärkeä muutos toimintatavoissa. Ja nyt tiedetään, että parlament, äh, pakolaisilla on oikeus tehdä työtä. Se on nyt vahvistettu periaatteeksi tähän toimintaohjelmaan. Ja sitten on vahvistettu suhteita esimerkiksi Maailmanpankin ja muiden kehitystoimijoiden kanssa. Se on hyvin tärkeä elementti. Time. Samaan aikaan, jos me haluamme nähdä Global Compact niin olla muuttavan kansainvälisen yhteisön lähestymistapaan suojelussa, mitä sen toivotaan olevan, silloin on kaksi muuta asiaa, joihin pitäisi olla mukana. Ja näiden täytyisi olla ja Se, että luotaisiin kollektiivinen kunnianhimon puite, kunnianhimoiset tavoitteet. Ja toiseksi täytyisi olla operatiivisempia, antaa ohjausta valtiolle siinä, miten käsitellä tätä tällaisia laajan mittakaavan virtoja ja antaa ratkaisuja tilanteeseen kautta maailman. Tämä kollektiivinen kunnianhimon tavoite tai puite palataanpa Global commons äh, tavoitteisiin, joista kuulimme, että UNHCR mukaan sen pitäisi käsitellä tällaista aukkoa kansainvälisessä järjestelmässä, joka liittyy pakolaisten suojeluun ja varmistaa ennakoitava kansainvälinen vastuun jakaminen. Tämä kansainvälinen vastuun jakaminen, joka on kaikkein tärkein lisäarvo ihanteellisesti katsottuna se merkitsi sitä, että olisi parempi määritelmä sille, mitä me tarkoitamme vastuun takamisella globaalisti. Jotkut ajattelevat, että on sitoutumista siihen, eh, että, miten se muuttuu käytäntöön vastaanotossa, eh, miten kohdataan niiden yhteisön tarvetta, jotka ottavat vastaan näitä henkilöitä, miten sitoudutaan eh, tähän – Eh, uudelleen sijoittamiseen, mutta täytyisi olla enemmän konkreettisia sijoituksia sen osalta, että on enemmän valtioita mukana, että pitäisi olla enemmän tällaista, että tullaan tekemään jotakin sen sijaan, että tehtäisiin tai te voidaan tehdä. Sellaista kielenkäyttöä, joka ohkaise, rohkaisee valtioita enemmän sitoutumaan. Volker Türk on varmasti saanut tällaista palautetta kansalaisjärjestöltä ja tietää, että tällaista on esitetty, mutta on totta se, että, että tässä on toinen asia, joka on myöskin hyvin tärkeä, se, että on tällainen globaali lähestymistapa. Nyt puhutaan valtioiden intresseistä, ja se ei välttämättä saa aikaan tällaista globaalista vastuuta, että saataisiin enemmän valtioita mukaan. Ja enemmistö maailman pakolaisista ovat kehittyvässä maailmassa kuin Euroopan valtioissa – ja Euroopan valtiollakin on tietysti vastuuta, ne eivät ole pelkästään avunantaja, kysymys on todellakin tällaista kollektiivisesta vastuusta, jota me haluamme nähdä, että sitä kehittyisi tällaisen toiminnan kautta. Kolmas on se, että vahvistetaan oikeusturvapaikkaan. Toimintaohjelma voisi olla voimakkaampi suojelun puolella, mitä tulee pakolaisten ihmisoikeuksiin ja oikeuteen saada oikeudellista tukea ja se, että heillä on oikeuksia. Ja nämä, nämä voitaisiin viitata itse asiassa jo johdannossa, että ratifioitaisiin Genevan yleissopimus ja sen pöytäkirjat, että kaikki valtiot tekisivät tämän. Ja tätä voitaisiin pyytää, ja nämäkin voisivat löytää oman väylänsä tähän tekstiin. Tämä voisi olla semmoinen asia, joka liittyy tähän kollektiiviseen kunnianhimon taso on sitten se, että tämä olisi tällainen operatiivisempi. Nolla luonnos tällä hetkellä on hybridi, siinä on periaatteita ja tällaisen, tällaista operatiivista ohjausta. Voisi olla hyödyllisempää, jos korjaus, joka jo on jo tekeillä, saisi aikaan sen, että tästä tulisi enemmän operatiivista ohjausta valtiolle, eli miten toimia, kun on laajamittakaavan virtausta, ja että miten hoidetaan äh, asioita lyhyeltä, pitkät tähtäyksellä, kesätäyksellä, miten suunnitellaan kiintiöitä, miten suuntaudutaan äh, poikkeuksellisia järjestelyjä. Siis konkreettisempaa ohjausta, tällainen lähestymistapa, joka koskee koko yhteiskuntaa, joka on ollut mottona koko vuoden ajan käydyissä keskustelussa. Ja olennaista on tässä Global Compact-aloitteessa on se, että tämä voisi paremmin nousta esille – ja voisi osoittaa sen, miten jältiöt panevat tätä toimeen, miten tämä edellyttää tämänlainen koko yhteiskunnan kattava lähestymistapa, miten sitä koordinoidaan, miten saadaan pakolaisten osallistuminen järjestelmällisesti mukaan, miten kansalliset järjestelyt, miten ne miten, ne, miten niitä laukaistaan, mitkä ovat nämä tekijät, jotka laukaisevat, mitä ne ovat selkeästi määriteltyä, mitä on globaali johtajuus, uskottava, ar, uskottavat seuranta- ja arviointijärjestelmät, joita on olemassa, mutta niiden täytyisi olla todellakin eh, tämän vuoden lopulla olemassa, mitä olla selkeät määritelmät tavoitteista ja myöskin eh, selkeät tavoitteet, joita voidaan mitata. Sitten nämä strategiset eh, tavoitteet niiden osalta voitaisiin sanoa, että nämä koskettavat siis myöskin pakolaisia. Autammeko me heitä saamaan avoitteita ja, ja kansalaiset ovat tietysti mukana valmiita auttamassa tällaisten seurantajärjestelmien luomissa. Vielä kaksi asiaa lopuksi. Vastaukset ovat maa- ja konteksti kontekstikohtaisia. Mitä se merkitsee? Eli verkostorakenteet, organisaatiot, jotka ovat alueellisella tasolla, niille täytyy antaa selkeämpi rooli tai ohjausta tässä toimintaohjelmassa. Ja nämä kaksi kompaktaloitetta ovat toisiaan täydentäviä. Nolla luonnoksessa pitäisi olla kummankin mukana. Täytyy olla mekanismi tällaiselle koordinoille kummankin kesken, koska on asioita, jotka koskettavat kumpaakin, koskevat sekä maahanmuuttajia että eh, pakolaisia. Ja tämmöisten sekalaisten muuttoliikkeiden konsepti johtaa siihen, että on erilaisia ratkaisuja, joita täytyy tehdä, on pelastustilanteita, haavoittavien ryhmien etsimistä, lapset, pitkälistä, pitää olla johdonmukaisuutta. Kiitos. Kiitoksia tästä EKREN näkökulmasta ja yleensäkin kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Kiitos. Sitten isä Fabio Baggio. Ja hän on nyt sitten toinen kerta, kun hän on valiokunnassa ja on hienoa, että hän on paikalla. Eli isä Baggio, olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun italiaa, eli laittakaa kuulokkeet päähän. Hyvät naiset herrat, haluaisin ensinnäkin kiittää Claude Moraisia, joka on Libe-valiokunnan puheenjohtaja Eli kiitoksia tästä kutsusta. Tullaan lyhyesti kertomaan Global Compact-aloitteesta, kun ajatellaan pakolaisia ja maahanmuuttajia. Eli itse edustan pyhän istuimen maahanmuuttajia ja pakolaisia käsittelevän, käsittelevää osastoa. Nyt kun meillä on tämä parlamentin välinen kokous, niin minulla on mahdollisuus kertoa teille siitä, miksi pyhäistuin ja Euroopan unioni ovat sitoutuneet näihin prosesseihin, jotka johtavat siihen, että hyväksytään nämä kaksi aloitetta, eli toinen liittyy pakolaisiin ja toinen liittyy turvalliseen, lailliseen ja hallittuun muuttoliikkeeseen vuoden loppupuolella. Paavi Francis, Franciscon aloitteesta olemme laatineet tekstin, joka toimitettiin muutama kuukausi sitten näiden prosessien vetäjille YKssa. Siinä on 20 kohtaa, ne on jaettu neljään osaan, eli vastaanotto, suojelu, kotouttaminen ja edistäminen. Olemme puhuneet toimista, jotka ovat tehokkaita, ja yhdessä voimme kokonaisvaltaisesti vastata tämänhetkisiin haasteisiin. Olemme valmistelleet vain yhden tekstin näitä kahta aloitetta varten. Maahanmuutto on yhä enemmän sekamuuttoa ja maahanmuuttajat ja pakolaiset ennen kaikkea ovat ihmisiä, joilla on perusoikeuksia ja luovuttamatonta ihmisarvoa. Ja haluaisin korostaa, että näissä neuvotteluprosesseissa meillä on mahdollisuus nyt saada aikaan harmonisointia, jotta pystymme paremmin vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät globaaleihin muuttoliikkeisiin. Mutta kuitenkin on helppo näissä 20 kohdassa nähdä ehdotuksia, jotka erityisesti liittyvät henkilöihin, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Kyse on käytännön kysymyksistä. Meillähän on kokemuksia niistä paikallisissa kirkoissa ja katolisissa järjestöissä. Meillä on jo hyviä käytänteitä ja niitä voitaisiin toteuttaa myöskin muilla alueilla. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voivat vaihtaa hyviä käytänteitä, jotka on mainittu näissä 20 kohdassa ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osalta on tärkeää, että EU ja sen jäsenvaltiot pystyvät edistämään tätä prosessia. Periaatteet ja arvot, joille nämä toimintakohdat pohjautuvat, edustavat sitä, millä tavalla haluamme toimia näissä asioissa Euroopassa. Ja meillähän on asiasta sopimuksia ja myös kansainvälisiä sopimuksia. Ja sitten Paavi Francis, Franciskuksen sanat. Eurooppa on humanistinen, siellä arvostetaan demokratiaa, ihmisarvoja ja vapauksia. Siellä on runoilijoita, taiteilijoita, muusikkoja, filosofeja. Se on kansakuntien äiti, suurmiesten, suurnaisten äiti, joka on suojellut ihmisarvoa ja jälleen kerran sen pitää toimia tässä pääroolissa. Ja kun muut lannistuvat ja antavat periksi, Euroopan unionin jäsenvaltiot perinteidensä mukaan voivat sitten rohkaista kansainvälistä yhteisöä toimimaan yhdessä, kun ajatellaan näitä kansainvälisiä haasteita, ja jotta samaan aikaan paremman maailman, meillä jokullakin on oma vastuumme. No sitten kun ajatellaan turvapaikanhakijoita ja vakalaisia, joita on tullut Euroopan viime vuosina, ja sitä, miten lakeja on säädetty kansallisella ja EUn tasolla, esimerkiksi Dublinin asetuksen uudistaminen, niin nämä asiat osoittavat, millä tavalla EUssa on sitouduttu turvapaikkakysymykseen pakolaissopimus on nyt mahdollisuus ottaa mukaan muitakin eurooppalaisia valtioita ja muita mantereita. Meidän täytyy sitoutua näihin kysymyksiin, jotta pystymme yhdessä löytämään kattavamman ja tehokkaamman vastauksen näihin kysymyksiin. Kiitos. Kiitos, Lisa Ja nyt sitten käynnistämme keskustelun. Kiitos kärsivällisyydestänne ja ehkä paneelin jäsenet voisivat sitten vastata kysymyksiin, joita tulee esille. No, hyvä uutinen on se, että lähes kaikki haluavat puheenvuoron ja huono uutinen on se, että meillä on enää muutama minuutti aikaa. Te olette parlamentin jäseniä, joten koettakaa pitää puheenvuoronne korkeintaan kahdessa minuutissa. Ja ensimmäisenä joku, joka varmasti tähän pystyy, Eli ensimmäisenä kaksi Euroopan parlamentin jäsentä, jotka ovat laatineet mietinnön tästä aiheesta ensin Metsolla EPPstä. Kiitos Claude. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, mutta meillä meni puolitoista vuotta tämän mietinnön neuvottelussa ja luonnoksissa. Minä painotan tässä joitakin keskeisiä kohtia, mutta sen jälkeen kun me hyväksymme sen, niin tämän kysymyksen ö, äh, laajuus on lähes epärealistinen. Sadat menettävät henkensä ja poliitikkoina meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy taata, että nämä henkilöt eivät ole ainoastaan nimettömiä tilaston täyttäjiä. Meillä ei pidä olla hätäratkaisuja hätätilanteisiin. Meidän pitää saada kestävä pitkän aikavälin visio. Tässä mietinnössä lähtökohtana oli se, että solidaarisuuden täytyy olla se, jolle pohjataan kaikkiin, koska holistisen lähestymistavan täytyy sisältää tap tapoja, joissa puututaan rikolliseen toimintaan, jossa ihmiset hyötyvät haavoittuvista ihmisistä. Mutta pitää tehdä kuitenkin ero niiden välillä, jotka tarvitsevat suojelua ja ne, jotka tulevat Eurooppaan etsimään työtä. Ihmiset ö, ö, pakenevat sotaa, heillä on oikeus suojelun, mutta tämä ei tarkoita, että kaikilla on oikeus maahan muuttoon. Sitten sitten uudelleen sijoittaminen, tätä täytyy käsitellä, jos meillä on yhteiset arvot. Meidän täytyy, meillä täytyy olla myös yhteisiä vastuita unionissa. Me tarvitsemme turvallisia, laillisia reittejä ja uudelleen sijoittamista täytyy käsitellä uudestaan. Jos me onnistumme tässä, niin sitten ihmiset eivät enää astu laivoihin, veneisiin, jos he kuolevat. Me valtioiden täytyy myös täyttää täyttää äh, vaatimukset rajoilla, jos me haluamme saavuttaa nämä tavoitteet. Pidemmällä aikavälillä meidän täytyy tarkastella juuri syitä ja ymmärtää sen, että me tarvitsemme vahvempaa sitoumusta, että me voimme ratkaista nämä geopoliittiset kysymykset ja me tarvitsemme myös integraation suhteen uuden lähestymistavan. Kaikkien oikeuksia täytyy suojella, mutta meidän täytyy myös odottaa, että kaikki kunnioittaa arvoja, joille meidän Euroopan unioni on rakennettu annettu. E Kiitos. Ja meissä ollaan Maltan edustaja EPPssä. Teillä kaksi minuuttia aikaa, se näkyy tuolta kuvadulta. Metsola meni hiukan yli kahden minuutin, eli seuraavaksi sitten Kienge, joka on italialainen edustaja SND-ryhmästä. Ja hän on yhteisesittelijä Metsolan kanssa, mitä tulee tähän kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan muuttoliikkeeseen. Kiitos, puheenjohtaja Moraes. Haluaisin kiittää myöskin vieraitamme, jotka puhuivat ennen minua ja jotka kertoivat näistä tilanteista, erityisesti pakolaiskysymyksistä. Kuten puheenjohtaja totesi, nämä Global Compact-aloitteet ovat historiallinen mahdollisuus päästä tavoitteisiin, joita meillä on kansainvälisesti ja jotka liittyvät liikkuvuuteen ihmisten liikkuvuuteen kaikissa muodoissaan, koska nämä aloitteet eivät ole erillisiä. Täytyy muistaa, että näillä aloitteilla päästään tavoitteisiin. Kansainvälinen muuttoliike on moniulotteinen ilmiö, johon tarvitaan globaaleja, johdonmukaisia, kokonaisvaltaisia lähestymistapoja. Ja meidän täytyy nyt tarttua näihin haasteisiin ja siksi tämä Global Compact-aloite on hyvä. Näin voimme paremmin ymmärtää maahanmuuttoa ja voimme sitten jakaa taakkaa. Meillä on vastuuta, meidän pitää olla solidaarisia. Tästä on puhuttu myöskin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa liittyen maahanmuuttokysymykseen. Ja meidän täytyy katsoa humanitaarisia kysymyksiä ja meidän täytyy muistaa, että nämä maat ovat maailman köyhimpiä alueita ja meidän täytyy tukea niitä oikealla tavalla. Tekstissä, tekstiä käsitellään tulevissa neuvotteluissa, mutta on vielä kysymyksiä, jotka, joita voidaan muuttaa. Meidän täytyy taata, että ihmisoikeudet ja ihmisarvo muistetaan kaikkien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta, kuten isä Batso totesi. Ihmisarvo on kaiken yläpuolella. Meidän täytyy suojella heikkoja, erityisesti nuoria ja naisia. Ja meidän täytyy politiikassa torjua näitä perussyitä ja meillä pitää olla kestävää politiikkaa. Ja se, mitä nyt tapahtuu Syyriassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa Burundissa, niin YK on, mukaan siellä on nyt verilöilyjä. Ja meidän täytyy ryhtyä konkreettisin toimin kansainvälisellä tasolla. Ja nämä aloitteet pystyvät ehkä sitten lähentämään tavoitteita todellisuuteen. Meillähän on jo ollut paljon julistuksia, mutta meillä on nyt historiallinen mahdollisuus, johon puheenjohtaja Morais viittasi. Kiitos. Okay, thank you. Let's now go to the national parliament. Kiitos sitten kansallisten parlamentin jäsenet. Ensimmäisenä Sanger Zaland Unkarista. EPPn edustaja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mikrofoni. Mikrofoni. Mikrofoni. Puhujan puheenvuoro ei kuulu, koska ne mikrofonissa ole päällä. Okei, okay. voisitko käynnistää nyt. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Unkarin salta me katsomme, että suunniteltu Geneven Lesbosta lähtevät velvoitteet johtavat siihen että puututaan turvallisuuskysymyksen humanitaaristen kantojen osalta täytyy huomioon myöskin kansallisen turvallisuuden tekijöiden silloin, kun hallinnoidaan muuttoliikkeeseen liittyvää kriisiä. Olemme yhtä mieltä siitä, että turvallisuusriskiä merkitsevät henkilöt täytyy suodattaa jo rajan ylittämisen hetkellä niistä, jotka ovat oikeutettuja kansainväliseen suojeluun. Pidämme hyvänä sitä, että Euroopan unionin muuttoliikkeeseen politiikassa otetaan huomioon sellaiset kysymykset kuin liittymä, siirtymäkauden, siirtymävyöhykkeet, transitvyöhykkeet, e, ja olen vakuuttunut siitä, että turvallisuutemme suojelmiseksi Unkarin e, e, täytyy lähteä liikkeelle myös tästä turvallisuuden suojelusta Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Mitä saa sopimuksia kolmansien maiden kanssa aikaan, jotka itse vastaavat liikkeen, liikkeen pysäyttämisestä ja li, maahanmuuttajien palauttamisesta ja niin, että saadaan aikaan myöskin järjestelyjä, joiden kautta nämä henkilöt voidaan kotouttaa takaisin omiin lähtömaihinsa. Tärkeät ovat myöskin järjestelykeskukset, joita on luotu Euroopan unionin alueen ulkopuolelle, jossa voidaan myöskin erotella talouspakolaisista ne, jotka ovat suojeluun oikeutettuja. Täytyy tehdä ero todellisten pakolaisten ja taloudellisista syistä maahanmuuttavien välillä. Ehdotamme sitä, että tässä e, tekstissä näkyisivät se, e, ne menettelyt, jotka koskevat henkilöitä, jotka eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun. On tärkeää myöskin, että paikan päällä annetaan tukea muuttoliikkeen ydinsyiden hoitamiseen – jotta voidaan kestävällä tavalla hoitaa muuttoliikkeen esittyvää kriisiä. Täytyy toimia päättävästi niiden maiden suhteen, joihin saapuu maahanmuuttavia kulttuurin, talouden ja koulutuksen alueella täytyy myöskin painottaa sitä, että on torjuttava radikalisoitumista. Unkari tukee sitä, että tehdään sopimuksia siirtymämaiden, kauttakulkumaiden kanssa ja alko, alkuperämaiden kanssa. Mitä tulee pakolaisten äh, integroitiin, se ei ole keskeistä Unkarilla Kuitenkin keskeisenä tavoitteena pitäisi olla pitkältä se, että teemme mahdolliseksi sen, että voidaan palauttaa pakolaiset takaisin niihin maihin, joista he tulevat. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitos. Hyvät kollegat, kollegat, tiedätte, että kaksi minuuttia ei ole suuntaviiva. Kysymys todellakin sitä, että on kaksi minuuttia puheaikaa. Pyydän, että pitäydytte siinä, koska jokainen jäsen haluaa puhua. Ja meillä on seuraava jakso, joka täytyy saada alkamaan täsmällisesti. On mahdotonta keskustella tästä aiheesta oikeastaan näin tiukan aikarajan puitteissa, mutta olette kaikki kokeneita parlamentin jäseniä, jäseniä varmasti pystytään. Sitten edustaja Elene Stanastaki eh, Kreikan parlamentista, hän edustaa QE-ryhmää, missä hän onkaan. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ πολύ σημαντική τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Kiitos Mielestäni tämän päivän keskustelu ja tapaaminen on erittäin tärkeä. On tärkeää, että keskustelemme keskenämme ja vedämme johtopäätöksiä. Tämä auttaa kansallisia parlamentteja ja myös parlamenttien välistä valiokuntaa muodostamaan käsityksen näistä komp- Global Compact-aloitteesta, jota kaikkien jäsenvaltioiden täytyy kunnioittaa. Vuonna 2015 meillä oli suurin muuttoliike toisen maailmansodan jälkeen. Ja tällä hetkellä meillä on ollut Syyriassa sota seitsemän vuoden ajan. Meillä on Lähi-idän tilanne, ongelmia Afrikan maissa ja myös talouskriisi. Euroopan unionin täytyy harjoittaa politiikkaa, jonka avulla me voimme vastata näihin tilanteisiin. Ainoa ratkaisu on päättää sodat ja puuttua köyhyyskysymykseen. Tämä on maailmanlaajuinen kysymys, ei ainoastaan Euroopan ongelma. Ja tästä näkökulmasta tästä tätä täytyy tarkastella. Meidän täytyy löytää yhteinen vastaus, jossa puututaan ongelman juuri syihin. Me tarvitsemme rauhaa, solidarisuutta kansojen välillä ja myös EUn perussopimukset perustamissopimukset täytyisi ottaa huomioon tässä yhteydessä. Ihmisoikeuksia ennen kaikkea tulee kunnioittaa. Me olemme nähneet paljon viivästyksiä, ennen kaikkea mitä perheen yhdistämiseen tulee. Me vastustamme Dublin 2 asetusta ja Geneven sopimusta, koska Dublin asetuksessa sanotaan, että perheenyhdistämisen aikarajaan tulisi olla kuusi kuukautta. Jotkut maat ovat sulkeneet rajansa ja ihmiset ovat jääneet vangiksi esimerkiksi Kreikkaan tai Italiaan. Meillä oli sopimus sitten EUn ja Turkin välillä, jotta voitaisiin rajoittaa pakolaisvirtoja Turkista Kreikkaan. Tässä on kuitenkin monia ongelmia. Ennen kaikkea siinä sanotaan, että Turkki on turvallinen kolmas maa, mitä se ei ole, ja tästä on paljon esimerkkejä. Ja siksi meillä on paljon henkilöitä, jotka ovat joutuneet vangiksi Kreikan saarille. Elinolosuhteet näillä saarella loukkaavat perusihmisoikeuksia. Minä siis. uskon, että... Ja niin, kollega, nyt ne täytyy keskeyttää. Meillä ei ole aikaa tällä millekään puheelle. Jos sallitte minun lopettaa. Me tarvitsemme enemmän solidarisuutta. Ja kiitos. I'm restricting the time because we have... Minun täytyy nyt rajoittaa aikaa, koska meillä alkaa pian toinen osio. Meidän täytyy nyt tämä saada kuitenkin päätökseen, eli te kaikki olette valiokunnissa, eli Busutil varmasti pystyy tähän. Wikström siellä tuijottaa minua ja odottelee hetkeen. Eli älkää nyt pitäkö mitään puheita, vaan puhukaa tärkeimmistä asioista. Emme nyt odota, että kerrotte maanne koko kannan. No sitten Euroopan parlamentista Teresa Jiménez Belterille kaksi minuuttia, ole hyvä. Muchísimas gracias. Kiitoksia, Claude. Puhun vain nyt yhdestä konkreettisesta asiasta, eli ihmiskauppiaista, jotka hyödyntävät maahanmuuttokriisiä ja pakottavat ihmisiä orjuuteen. Meidän täytyy torjua tällaista orjakauppaa. Näiden ryhmien aiheuttamat rikokset ovat valtavia, mutta ovat myöskin ansainneet valtavasti rahaa näillä rikoksilla. Ja maahanmuuttokriisi oli täydellinen puitteisto ihmiskaupalle. No, sitten on maahanmuuttajakauppaa joka on eri asia kuin ihmiskauppa, mutta uhrit, esimerkiksi turvapaikanhakijat, joutuvat näiden ihmisten armoille. He joutuvat hyväksikäytön uhreiksi ja monet näistä ovat turvapaikanhakijoita. Valtaosan tyttöjä ja naisia, joita käytetään seksuaalisesti hyväksi. Heitä myydään yhä uudelleen matkan aikana, myöskin näissä keskuksissa. Itse olen nähnyt tämän ja puhunut monien kanssa, eli Kreikassa ja muissa paikoissa – heitä ei tunnusteta, mutta kyllä tätä prostituutiota on näissä paikoissa, joista heitä pidetään. Eli me tarvitsemme tilastotietoja jäsenvaltioista ja meidän täytyy antaa riittävää suojaa näille ihmisille ja meidän täytyy tietää, minkä tyyppisiä uhreja he ovat. Usein puhutaan vain uhreista yleisesti, mutta meidän täytyy eritellä, minkä tyyppisistä uhreista on kysymys, eikä pidä kriminalisoida – näitä asioita. Jos joku ostaa laukun kadulta ja sitten häntä rangaistaan siitä. Eli Euroopan unionissa meidän täytyy muistaa naisiin ja maahanmuuttaja lapsiin kohdistuvaa syrjintää. He ovat usein hyväksikauton uhreja, ihmiskauppiaiden uhreja. Eli meidän täytyy enemmän suojella näitä heikommassa asemassa olevia ihmisiä, eli lapsia ja naisia. Meidän täytyy tarkastella heidän tilanteitaan. Ja useimmat ihmiset eivät näe näitä uhreja. Kiitos. Kiitos ja sitten Sarah Jones yhdistyneestä kuningaskunnasta alahuoneesta. Olkaa hyvä. Kiitos Claude, on ilo olla täällä edustamassa Iso-Britannian alahuonetta. Pidän hyvänä tätä luonnetta, joka täällä on esitelty ja sen periaatteita ja sitoumuksia. Iso-Britannialla on tietysti pitkä historia siinä, että se on antanut suojaa Vuonna 1951 pakolaisyleisopimuksen laatimisessa oli tärkeässä roolissa ja se on edelleenkin tärkeä humanisen tuen, humanitaarisen tuen antaja maailmanlaajuisesti. Pari nopeaa kommenttia tästä nollaluonnoksesta. Ensinnäkin pakolaiset täytyy olla mukana siellä, missä päätöksiä tehdään. Toimintasuunnitelmassa pitäisi olla erityisiä kohtia, jotka johtavat siihen, että pakolaiset voivat olla mukana mielekkäällä tavalla. Heidän pitäisi olla vain yhtenä sidosryhmänä tässä. Toiseksi meidän pitäisi pyrkiä etenemään pitemmälle perheenystämisessä, tehdä toiminnasta vähemmän byrokraattista ja laajentaa perheen käsitettä. Ja pidän hyvänä viittausta sivulla 13 tähän, mutta se on aika hämärä, joten voisimme mennä minusta pitemmälle. Tämä maailmanlaajuinen foorumi on tietysti tervetullut, mutta me tarvitsemme selkeä aikataulua sille, että saamme todella globaalista vastuuta ja vastuullisuutta täytyy olla selkeitä tavoitteita, niitä olla sellaisia, että on sijoittu aikaan. Me ymmärrämme kaikki, että on tarvetta sille, että kieli olisi sellaista, että siinä olisi olla enemmän tällaista meidän tulee tehdä, me tulemme tekemään. Viittaus sukupuoleen on tärkeää, mutta tässä on muutama kohta, jossa sukupuolinäkökanta otetaan huomioon, ennen kaikkea ajatellen haasteita kohtaavat naisia silloin, kun heillä ei ole henkilöllisyyspapereita. naiset ja lapset tarvitsevat erityisiä suojapaikkoja silloin, kun on kymmenisleireissä tai majoituksista. Kansainväliset raportit ovat sisältäneet tästä hyviä viittauksia ja voisi myöskin tehdä kielestämme rohkeampaa. Pitäisi olla vaihtoehtoja tällaisille säilytyspaikoille ja leireille. Meidän pitäisi pyrkiä enemmän eh, että päästäisiin pitemmälle tästä valitsevasta tilanteesta. Henkilökohtainen näkemyksen vielä se, että olipa tulos mikä tahansa Brexitistä, Iso-Britannian tulisi tehdä enemmän, eikä vähemmän, tulisi harjoittaa enemmän yhteistyötä Euroopan hallitusten ja maailman muiden hallitusten kanssa näiden periaatteiden kanssa, jotka koskevat pakolaisille turvapaikan tarjoamista. Kiitoksia, että ositte nämä tekstit esille. Ja sitten jälleen kansallisesta parlamentista, Euroopan parlamentista, Anna Gomes, korkeinta kaksi minuuttia. Of course we... Toki minä, me tuemme tätä aloitetta, mutta sen täytyy olla muuta kuin yksi YK-väline, jonka avulla me, me eh, pönkitämme omaa tuntoamme. Tämä on todellakin teko pyhää, miten toimitaan eurooppalaisissa hallituksissa. Ja se liittyy käytännön ja sen väliseen kuuluu, mitä pitäisi tehdä. Neuvosto pitäisi toimia, mitä Dublinin sopimuksen uusimiseen tulee. Ja me emme me emme me olemme, me emme ole avanneet turvallisia reittejä, siksi me olemme mahdollistaneet salakuljetuksen. Rahaa tässä ei ole ratkaisu. Ja sitten ähm, oletetaan, että muut ratkaisevat ongelmat. Ja sitten myös kehitysmaiden täytyy käsitellä tätä pakolaisongelmia. Puhumme kartonin prosessissa mutta Sakarov-palkinnon saaja nyt on juuri siellä laitettu vai vankilaan. Etiopia hajoaa, siellä on murha ja hallitus. Tätä kautta syntyy vain uusia pakolaisia. Eritreassa samantyyppinen tilanne. Ulkoistaminen, se, että voisimme ulkoistaa Libyan tai Turkkiin. Tämä on aivan naurettavaa. Me tarvitsemme kansallisia parlamentteja, vaaditaan vastuuseen niitä, jotka ovat solmineet tämän Turkissopimuksen. Se on epämoraalinen eh, ja laiton. Me emme voi jatkaa tätä tekopyhyyttä. Mr. Simon. Kiitos sitten Busutil kansallisesta parlamentista Maltalta, EPPn jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän tätä Zero Draftia hyvänä. Se on tasapainoinen teksti. Haluaisin puhua oikeastaan vain yhdestä asiasta. Nämä Global Compact-aloitteet ovat hieno mahdollisuus Euroopan unionille vaikuttaa näin tärkeään aloitteeseen kansainvälisellä tasolla. Se voi muuttaa maiden toimintatapaa ja tapaa toimia keskenään, kun ajatellaan näitä kasvavia turvapaikkahaasteita, joita meillä on. Tämä on mahdollisuus myöskin, koska nyt voimme saada mait, sekä alkuperämaat että läpikulkumaat sitoutumaan näihin kysymyksiin, kun mietimme vastauksia, joita sitten yhdessä panemme täytäntöön. Mutta nämä Global Compact-aloitteet ovat myöskin testi. Testi sen suhteen, miten pystymme olemaan yhtenäisiä asiassa, joka on tuonut nyt esiin monia erimielisyyksiä. Esimerkiksi vastuunjako, sehän on tärkeä kysymys. Itselle tulen raja jäsenvaltiosta Maltalta. Me emme voi mennä YK hajaantuneena. Eli tästä testistä pitäisi tehdä uusi mahdollisuus, mahdollisuus puhua yhdellä äänellä YKssa. Puheenjohtaja, Usein pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on puhuttu ongelmana, ainakin kansallisella tasolla. Nyt näiden aloitteiden myötä voimme olla osa ratkaisua. Ja puheenjohtaja toivon, että Euroopan parlamentti voi olla merkittävässä roolissa nyt, kun lähestymme yhteistä kantaa, koska meidän pitää hoitaa tämä asia kunnolla. Kiitos. Kiitos. Ja tehän olette ennen olet myöskin Euroopan parlamentin jäsen, eli kiitoksia. Ja sitten peistään seuraavaksi Lopes Aguilar, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, että selviäsi tässä kahdessa minuutissa. ole mahdollisimman lyhyt sananen ensinnäkin. Olemme nähneet dynamiikan, joka on ollut näissä parlamentin välisissä komiteoissa ja kuilu kantojen välillä, jotka ovat ottaneet parlamentin edustajien kannat, joita, on joita ovat esittäneet kansanparlamentin edustajat, niin että on otettu, he ovat esittäneet kansallisten valtioiden kannat. Sen sijaan tosiaan puhuneet siitä, että olisi Eurooppaan lähestymistapa, koska se on ollut ensinnäisesti ajatus tätä järjestettäessä. Ja tämä ei toimi useimmiten, se oli hyvää silloin, kun on kysymys Global Compact-aloitteessa, joka koskee pakolaisia. Se vaatii sitä, että on läpikotaisen eurooppalainen lähestymistapa, jonka jakavat ne, jotka edustavat eurooppalaista näkökantaa, ja myöskin niin jotka ovat eurooppalaisten jäsenvaltioiden näkökannan, mutta ovat mukana myöskin tässä eurooppalaisessa vastauksessa. Haluan myös sanoa, että kumpikin paneeli on yhteydessä toisinsa, asiat ovat yhteydessä toisinsa maailmanlaajuinen muuttoliike ja pakolaisten tilaisuus pakolaisille se, että antaa pakolaismahdollisuus tulla laillisesti, että lyödään laillisia väyliä Eurooppaan. Me olemme vaatineet laillisia väyliä, että ne, ja tämä ei edellytä pelkästään Euroopan parlamentin kantaa, joka on ollut selvä kaikkien näiden aikojen ajan, mutta myös jäsenvaltioiden taholta, koska Euroopan tuomioistuin on tehnyt tämän selväksi. Nykyiset äh, ratkaisut Euroopan tasolla eivät tee pakolliseksi antaa humanitaarisia viisumeita. Mutta jäsenvaltioiden tulisi tehdä näin kansallisen lainsäädännön pohjalta, jos niillä on oikeudellisia juridisia välineitä vastata tähän. Minä kehottaisin kansallisia parlamentteja pyytämään kansallisilta hallituksilta, että ne tekisivät parhaansa, jotta laajennetaan laillisten väylien aluetta, jotta henkilö olisi mahdollisuus saada viisumeita. Um, Kiitoksia. Ja sitten kansallisesta parlamentista Peres Laparan Espanjan senaatista. EPPn jäsen, olkaa hyvä. Sí, bueno, pues eh, muchas gracias. Kiitoksia. Puhun nyt lyhyesti Espanjan edustajana. Sehän on kolmeksi suurin laittomien maahanmuuttajien vastaanottaja ja pakolaisten vastaanottajamaa. Ei pelkästään Afrikasta, vaan myöskin Venezuelasta, Syyriasta ja Kolumbiasta – Eli meillä on kokemuksia näistä hallintokysymyksistä. Ja haluaisin nyt puhua kahdesta asiasta, jotka ovat jo mukana New Yorkin julistuksessa ja myöskin Dublinin asetuksessa, ja ne pitää ottaa mukaan myöskin näihin muihin teksteihin ja kaikkiin teksteihin, jotka liittyvät maahanmuutto ja pakolaiskysymyksiin. Eli meidän nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, eli vastuu ja solidaarisuus. Isä Bacho jo puhui siitä, että meidän pitää olla mukana näissä ponnisteluissa. Nämä ovat kysymyksiä, jotka on ratkaistava. Ja täällähän nyt on kansallisten parlamentin jäseniä ja kaikki kansalliset parlamentit ja kaikkien jäsenvaltioiden on lähdettävä mukaan tähän solidaarisuuteen ja vastuunkantoon, jota meillä on näiden henkilöiden suhteen. Meidän on saatava aikaan tasapaino ja meidän täytyy kunnolla toteutettava näitä sääntöjä, koska kun ajatellaan nyt esimerkiksi Espanjan tilannetta, Italiaa tai Kreikkaa ja muita maita, joihin on tullut huomattavia määriä pakolaisia ja maahanmuuttajia, niin ne eivät pysty yksin hoitamaan näitä ongelmia. Ja usein olemme tunteneet jääneemme yksin ja meidän täytyy miettiä nyt tulevaisuutta. Meidän täytyy ratkaista nämä pakolaisten ja maahanmuuttajien tilanne. Tämä koskee kaikkia maita, ei pelkästään Euroopassa, muuallakin. Ja meidän täytyy tarttua näihin haasteisiin, joita maailmassa on. on. Näitä kriisejä tulee säännöllisesti, mutta tällä hetkellä meidän täytyy nyt puuttua tähän maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Jacek. Kiitos sitten Jacek Kacep, Puolan parlamentista ECRn edustaja. Szanowni Państwo, e, tak e, wsłuchując się w dzisiejszą debatę, mam wrażenie, że jesteśmy totalnie antytezą spasionej, strasznie. Joka on hyvinvointivaltion ja Euroopan kriisi. Me olemme Euroopassa, joka on solidarinen, joka on Euroopassa, jos vain se tiettyä herkkyyttä. Ja tämä herkkyys on tässä keskustelussa jokainen teistä on sanotaan, että minusta on Puolan tasavallan parlamenttia ja haluaisin kiinnittää huomioon kahteen kysymykseen, jotka ovat nousseet esille tässä salissa. Jos katsomme sitä, mitä on tapahtunut Ugandassa, sen meillä on tietysti valtaisa kunnioitus tuota maata kohtaan, mutta samaan aikaan olemme tietoisia siitä, että teidän on pystyttävä selviytymään tästä pakolaistilanteessa ja tässä tilanteessa kiinnitetään huomioon kaikkiin ihmaihin, jotka ovat eturintamassa, jotka voivat vaikuttaa näihin pakolaisvirtoihin, koska on tärkeää, että tämä solidaarisuus, se myöskin myöskin siihen, että jaettaisiin kustannuksia, jota kaikki tästä, tästä syntyy, koska monet maat, jotka ovat eturintamassa, joutuvat myönkädessä maksamaan tästä ja sen lisäksi toinen asia näyttäisi myös tärkeältä, jo kollegalla, joka oli Unkarista, puhui tästä asiasta, eli turvapaikkajärjestelmä. Toisaalta tiedämme erittäin hyvin, miten tämä pakolaisten suojelu on perustavanlaatuista, mutta samaan aikaan meidän pitäisi olla tietoisia myöskin seuraavasta asiasta. On mahdotonta, että tämä turvapaikka voisi voitaisiin, saisi vähentää jollakin tavoin niiden maiden kansalaisten turvallisuuden tunnetta, jotka ovat ottaneet vastaan näitä pakolaisia. Seuraavaksi Martin Hefner EFDstä. Thanks, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua Saksaa. Ensin haluaisin puhua tästä itse tapahtumasta. Odotin oikeastaan, että olisimme käyneet keskustelua maiden välillä, emmekä kuulleet esityksiä. Sitten mitä Global Compact-aloitteeseen tulee, tässä puhutaan lähinnä pakolaisten tarpeista eikä mm, vastaavien maiden vakaudesta. Mitä intensiivisiin kustannuksiin tulee, niin sen lisäksi ongelmia on liittyen liittyen väkivaltaan ja raiskauksiin esimerkiksi minun maassani. Minä haluan painottaa, että vaikka tilastoja on kaunisteltu, niin esimerkiksi Bayerissa raiskaukset ovat lisääntyneet 50 prosentilla Merkelin vieraat, niin kuin me kutsumme pakolaisia, ovat 80 prosenttisesti nuoria miehiä ja tämä tietysti rajoittaa naisten elinympäristöä. Me emme luota siihen, että tätä asiaa käsiteltäisiin täällä Euroopan unionissa tai että se voitaisiin poistaa. Me haluamme sääntelyä kansallisella tasolla ja me yritämme tässä poistaa poistaa tässä vakavimman syyn, ja se on Merkelin hallitus. Next is Martin Toledano of this. Sitten Martin Toledano, Espanjan parlamentista EPPn edustaja. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jotta voisimme kunnolla käsitellä turvapaikkakysymyksiä, niin meidän täytyy tehdä ero, eikä sekoittaa maahanmuuttoa ja turvapaikkaoikeutta. Tämä on tärkeä ero. Turvapaikanhakija ei ole henkilö, joka on tullut taloudellisista tai ilmastosyistä maahan. Tämä on hyvin tärkeää, koska tiedämme, että turvapaikan oikeus, jos pakenee sotaa, jos häntä sorretaan esimerkiksi rodun tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Eli hänen täytyy olla sorron kohteena. Ja jos nämä asiat sekoitetaan, niin siitä on haittaa pakolaisille. Nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä. Meidän täytyy puuttua tällaiseen sortoon. Näin ihmisten on pakko poistua omasta maastaan. Eli meillä pitää olla järjestelmä, jolla ratkaistaan aseistettuja konflikteja ja sotia. Meidän täytyy edistää poliittista vakautta monilla alueilla. Ja meidän täytyy myöskin vahvistaa ihmisoikeuksien suojelua näissä maissa, joista lähtee näitä ihmisiä sitten hakemaan turvapaikkaa Euroopasta tai muualta maailmasta. Ja meidän täytyy vaatia solidaarisuutta ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin muilta mailta, jotka pystyvät ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita. Ja lisäksi täytyy miettiä sitä, miten voidaan taloudellisesti ja oikeudellisesti rangaista niitä, jotka ovat syyllistyneet näihin sortoihin ja jotka rikkovat näiden ihmisten oikeuksia, jotka sitten joutuvat lähtemään maistaan. Okay, next is Mr. Ja sitten Karkani. SNDn edustaja Norjasta. I'm a member of the Norwegian Parliament and I'm glad to be here. Kiitos, olen Norjan parlamentin jäsen. Ja tämä on erittäin ajankohtainen aihe. Meillä, tule, meillä oli parlamenttivaalit viime vuonna ja maahanmuutto oli tärkein aihe. Monissa Euroopan maissa tilanne on sama. Tämä liittyy maahanmuuttokriisiin vuonna 2015. On yksi tapa taistella vastaan. Me emme voi olla toimimatta. Maahanmuutto, muuttoliike koskettaa meitä kaikkea. Jos haluamme valvoa rajoja, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Jos me haluamme kestävän ja oikeudenmukaisen järjestelmän, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Jos me haluamme oikeudenmukaisen palauttamispolitiikan, niille, jotka eivät tarvitse suojelua, me tarvitsemme enemmän monenkeskeisiä sopimuksia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Ja jos me haluamme puuttua juurisyihin, meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Kunnioitan sitä, että meillä on eriäviä näkökantoja, mutta se, että me emme tee mitään, sillä on seuraamuksia kaikille. Me tarvitsemme oikeuden oikeudenmukaisen ja kestävän maahanmuuttopolitiikan yhteinen taakanjoko, yhteinen palauttamispolitiikka, yhteinen rajojen suojelu. Tämä on yhteinen vastuu. Kiitos. Um, Kiitos. Ja sitten Fadna Slovakiasta, EPPn edustaja. Kiitos, hyvät kollegat. Ennen kuin annan kommenttini, niin muutama havainto ensin. On varsinkin huomannut, että Slovakian kansalaiset eilen joutuvat todistamaan hyvin surullista asiaa. Kaksi nuorta ihmistä oli murhattu raakamaisesti toimittaja ja hänen ö, miesystävänsä. Ihmiset, jotka ovat täällä tässä salissa ja kunnioittavat vapautta, ne kaikkea sananvapautta, ovat pitävät tätä hyvin ikävänä ja varmastikin haluan vakuuttaa että tämän tapauksen tutkinta Slovakiassa kiinnittää paljon huomiota. Me haluamme, että se, joka on vastuussa näistä teosta, saa rangaistuksen. Se haluamme, että tämä tapaus selvitetään. Sitten tämä asia, joka nyt on käsillä. Slovakia on aktiivisesti osallut keskustelua, joka liittyvät Global Compactiin. Mitä tulee tuleviin neuvotteluihin, uskon, että ei tule olemaan ponnisteluja jotenkin vähentää eroja eri muut maahanmuuttajien, ryhmien välillä, tai talous, taloudellisista syistä maahanmuuttajia ja pakolaisia. Haluaisin korostaa sitä, että Slovakia on jo jonkin aikaa puhunut sen puolesta, että keskityttäisiin maahanmuuton syihin maahanmuuttajien alkuperämaissa. Emme halua, että näiden maiden ongelmia viedään eteenpäin. Syyt, jotka ovat muuttoliikkeen takana, pitäisi ratkaista siellä, missä ne ovat syntyneet, ja tämä koskee ennen kaikkea alkuperämaiden vastuuta. Tietenkään näitä maita ei saa jättää yksin. Niiden täytyy saada tukea kansainväliseltä yhteisöltä. Siksi me pidämme arvossa sitä, että Global Compact-aloitteessa on selkeä muotoilu joka viittaa alkuperämaiden vastuuseen käsitellä omia ongelmia, mitä tulee myöskin väestön ja väestön tarpeisiin. And finally, this... Ja lopuksi Espolitis Latviasta. EPPn edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tulen Latvian parlamentista. Mielestäni molemmat asiakirjat ovat erittäin hyviä ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat niitä valmistelleet. Haluan kiittää myös puhuja täällä. Haluan puhua lyhyesti ja haluan tässä vastustaa Kremlinin hallintoa, joka polkee ihmisoikeuksia Kremlinin diktaattori äh, yrittää saada meidät ja valtiot toisiaan vastaan. Äh, ja hän on juuri syy, mitä Syyrian ja Ukrainan tilanteeseen tulee. Ja siksi pyytäisinkin, että että kollegat rankaisevat niitä venäläisiä, jotka piilottavat rahansa meidän pankkeihin, lähettävät sitten lapsensa kallisiin yliopistoihin ja nauttivat eurooppalaista eh, elämäntavasta. Minä haluaisin, että Magniskin lista hyväksyttäisiin teidän parlamenteissa, jotta voidaan sanoa Kremlinille, että se ei voi polkea kansainvälisiä sopimuksia ilman, että sitä rangaistaan. Kiitos. Okay, um, We... Kiitoksia. Eli tässä oli kaikki puhujat. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kurinalaisuudesta. Tämä nyt ei ollut kaikkein helpoin tapa esittää kantoja ja jotkut teistä välittivät erityisiä kantoja, mutta seuraavassa osiossa on uusi mahdollisuus ja me olemme jo pahasti myöhässä, eli haluaisin nyt todeta, että on tärkeää, että me teemme tämän kuitenkin, koska se on osa prosessia ja on parempi, että me keskustelemme kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä tässä prosessissa. Eli haluaisin vielä kiittää kansallisia parlamentteja näistä ponnisteluista. Haluaisin kiittää Isa Baggio, hän oli tältä toista kertaa, Papadopulo, Nieto Leon ja Volker Türk. Hänkin oli täällä toista kertaa, eli kiitos heille kaikille. Ja kiitos, että olette tässä prosessissa ja kiitos MEPeille ja kansallisten parlamenttien edustajille. Ja seuraavan osion puheenjohtaja on Cecilia Wikström. Hän on valiokuntien puheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja ja hän toimii nyt sitten puheenjohtajana seuraavassa osiossa. nyt pidämme ihan lyhyen tauon, mutta jatkamme sitten välittömästi heti kun paikat on vaihdettu.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 Well, good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Arvoisat kollegat kansallisista parlamenteista ja täältä talosta. On kunnia johtaa tätä toista paneelia, turvallista hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevaa paneelia jotka lähtevät, voisitteko tehdä sen huomaamattomasti? Ja ne, jotka jäävät, voisitteko istuutua ja liittyä kanssamme tähän sessioon? No niin, me voimme tehdä yhteistyötä tässä prosessissa eri yhteis työntekijöiden kanssa, eli siis turvallista hallintalaista muuttoliikettä käsittelemme. Ensin me kuuntelemme panelisteja täällä. Nämä aiheet liittyvät Global Compact-aloitteeseen. Suurlähettiläs Gomes Camacho Meksikosta. Ja sitten herra Jörg Lober Sveitsistä. Kiitän teitä, että olen matkustaneet näin kaukaa tänne luoksemme ja me arvostamme sitä erittäin paljon. Puheenvuoron jälkeen kuulemme Jonathan Prentissia Louis Aubrin toimistosta. Ja sitten sen jälkeen Eugenia Ambrosi, kansainvälisen siirtolaisuusjärjestöjen aluejohtaja – Ah. Herra Simenov on kuitenkin paikalla. Hän edustaa ähm, puheenjohtaja valtiota ja hän kertoo meille viimeisimmistä kuluista äh, neuvoston tasolla. Ja sitten me kuuntelemme kansallisten parlamenttien edustajia. On suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi Maria Färm. Hän puhuu Ruotsin parlamentin puolesta. Minä olisin, olin hänen kollegani joitakin vuosia sitten. Constance Urbano de Sousa, hän tulee Portugalista, puhuu hänen jälkeensä. Sen jälkeen voimme keskustella, mutta ennen kuin aloitamme, niin haluaisin, että Ensin antaa puheenvuoro kahdelle kansallisen parlamentin jäsenelle ja sitten yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle, kunnes lista on toivottavasti käyty loppuun. Kansallisten parlamentin jäsenet, te tiedätte, mitä tulee tehdä. Jos haluatte puhua, teidän täytyisi täyttää lomake, jossa pyydätte puheenvuoroa. Tuotte sitten tämän lomakkeen tänne sihteeristön jäsenille ja sitten puhujalista tehdään näiden pyyntöjen pohjalta. Ja sitten parlamentin jäsenet voivat vain antaa merkin, että he haluavat puhua ja otan sen sitten huomioon. Ja riippuen osallistujen lukumäärästä ja esitettyjen puheenvuorojen määrästä saatan rajoittaa puheenvuoron kestoa. No niin, nyt tiedätte, miten tulee toimia ja toimimme niin kuin toimittiin aikaisemminkin ja haluaisin tässä nyt antaa puheenvuoro eh, YK suurlähettäjälle herra Gomes Camacholle. Olkaa hyvä. Uh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on kunnia olla täällä tänään. Ja on hienoa, että meillä on mahdollisuus kertoa siitä, mistä Global Compact-aloitteessa on kyse – mihin pyrimme. Ja Lauber ja minä laadimme tämän Zero Draft-tekstin, josta nyt neuvotellaan. Eli lyhyesti. jotain, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun muuttoliikeasioista puhutaan YKssa – ja se on tärkeä aihe siellä. Eli nyt kaikki jäsenvaltiot YKssa ovat sopineet siitä, että neuvotellaan ja luodaan kansainvälistä ymmärrystä, jotta voidaan puuttua maahanmuuttokysymyksiin. Ja meillä on tässä kolmevaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa Kyse oli siitä, että kaikilla maailman alueilla ja ala-alueilla ymmärretään ja keskustellaan maahanmuuttoilmiöistä, miten se tapahtuu. Oli helppoa ja on edelleen helppoa nähdä, kuinka vähän tiesimme maahanmuutosta. Ja silloin on vaikea neuvotella jostain, jos ei asioita ymmärrä. Se nyt kuulostaa ihan päivän selvältä, mutta näin kuitenkin usein on maahanmuuttokysymys on hyvin vakava ja me yritämme nyt ymmärtää paremmin näitä asioita. Ja ymmärtämisen lisäksi toinen tavoite tässä vaiheessa liittyi siihen, että pystytään kunnolla neuvottelemaan ja luottiin luottamusta. Mutta Tämä koski myöskin maiden sisäisiä tilanteita. Eli pitää olla riittävästi luottamusta, jotta voidaan keskustella hyvin monimutkaisista kysymyksistä, jotka ovat hyvin jakavia ja poliittisia. Ja sitten seuraavassa vaiheessa meillä oli Meksikossa merkittävä kokous. Ja siellä käytiin läpi kaikki, mistä oli keskusteltu globaalisti eri mekanismeissa, ja sen pohjalta sitten laadittiin tämä Zero Draft. Se on asiakirja, josta nyt keskustellaan. Eli millä tavalla tämä sitten tehtiin? Meillä oli hyvin selvää, että ainoa tapa lähestyä näitä ilmiöitä – on käsitellä niitä kaikkia. Maahanmuuttoa pitää ymmärtää, ei osittain tai keskittymällä yhteen tai toiseen kysymykseen. Sitä ei pidä nyt sirpaloida, vaan meidän piti ymmärtää se. Se on yksi ilmiö. Me sanoimme, että lähestymistapa oli tämä 360 asteen näkemys. Eli kaikki kaikki näkökulmat alusta loppuun asti piti ymmärtää ja ne piti ottaa huomioon. Ja jos katsotte tätä luonnosta, joka teillä varmaan on jo jaettu, niin voitte huomata juuri tämän. Eli tässä asiakirjassa kyse ei ole maahanmuuton edistämisestä, kyse ei ole maahanmuuton tuomitsemisesta, vaan kyse on siitä, että tartutaan maahanmuuttoon liittyviin asioihin. Ja asiakirjassa on kolme tai neljä osaa, Yhdessä on näkemys ja lähestymistapa, ei ainoastaan sen suhteen, mistä tässä aloitteessa on kyse, vaan siinä puhutaan myöskin siitä, miten muuttoliike pitäisi nähdä tämän Global Compact-aloitteen näkökulmasta. Ja sitten toinen erittäin tärkeä asia. Meidän piti laatia kymmenen perusperiaatetta – jotka ohjasivat näitä neuvotteluita, mutta lisäksi myöskin tämän aloitteen täytäntöönpanoa. Ja tulkin, siinä on sitten kerrottu, miten näitä periaatteessa pitäisi tulkita. Siellä on puhuttu muuten valtioiden oikeuksista määritellä omaa maahanmuuttopolitiikkaa. Ja tietysti on oikeus päättää, kuka tulee maahan ja kuka ei, ja missä olosuhteissa. Ja sitten muita periaatteita, esimerkiksi oikeusvaltioperiaate, joka on myöskin perustavanlaatuinen kehitys, ihmisoikeudet. Global Compact on ihmiskeskeinen aloite ja niin edelleen. Ja sitten meillä on 22 tavoitetta, Niitä ei ole jaettu mihinkään kategorioihin, koska emme halunneet sirpaloittaa tätä lähestymistapaa tähän ilmiöön. Meidän pitää aina käsitellä sitä yhtenä. Eli nämä tavoitteet sitten jaksotettiin samalla tavalla kuin maahanmuuttoliikkeet. Eli lähdemme ihan alusta, maahanmuuton perussyistä – Eli mikä saa ihmiset muuttamaan, eli kehitys, kehityksen puute, ilmastonmuutos, ympäristökysymykset ja muut. Ja sitten käydään läpi nämä muuttoliikkeet, rajojen ylittäminen, ihmiskauppa, salakuljetus ja sitten viimeisessä vaiheessa he sitten saapuvat tai ovat jo sitten vastaanottavassa yhteisössä. Nämä ovat hyvin selkeitä tavoitteita ja ne ovat toimintapohjaisia. Tavoitteena on muuttaa nyt todellisuutta ja Global Combatkin avulla pyrimme siihen, että maahanmuutto olisi turvallista, hallittua ja laillista. Eli nimenomaan haluamme olla riittävän käytännönläheisiä, selkeitä, jotta maahanmuutto olisi hallittua, laillista ja turvallista. Näiden tavoitteiden jälkeen olemme jäsenvaltioiden pyynnöstä ehdottaneet suunnitelmaa, jolla sitten tarkastellaan, miten YK jäsenvaltiot voivat ja niiden pitää jatkaa keskusteluja Global Compact-aloitteen panosta. Täytyy tarkastella tehokkuutta ja myöskin haasteita, joita kussakin maassa on. Ja toimintaluettelo, joka tässä on, ja tavoitteet, jotka on mainittu. Täytyy muistaa, että Global Compact ei ole laillisesti sitova väline, vaan se on väline, joka pohjautuu luottamukseen – ja yhteisymmärrykseen kaikissa maissa on tuettu tätä aloitetta. Eli täytyy todeta, että tämä toimintaluettelo, nämä tavoitteet ja toimet, se ei ole mikään tyhjentävä luettelo, vaan ne on ehdotettuja toimia maille, joihin maihin, maat voivat ryhtyä omien tilanteensa mukaan. Kaikissa maissa tilanne on erilainen ja maissa on erilaisia tarpeita ja siellä tarvitaan erilaista politiikkaa. Eli puheenjohtaja, tässä nyt lyhyesti se, mitä teimme, ja suurlähettiläs Lauber sitten puhuu tästä enemmän. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ambassador. And... Kiitos suurlähettiläs. Sitten herra Lover, toinen suurlähettiläs, joka on tullut kaukaa, Sveitsin suurlähettiläs ja pysyvä edustaja YKssa. Olkaa hyvä. Very much, President. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos teille kaikille siitä, että olette täällä tänään. Tämä on hyvin jännittävää siksi, että parlamentaarikot tietysti ovat ratkaisevassa roolissa tässä prosessissa – Neuvottelut käydään jäsenvaltioiden välin, luonnollisesti diplomaattien välityksellä, mutta parlamentaarikoilla parlamentit on merkitystä, koska ovat linkki sisään kotimaan politiikkaan ja, ja he ovat tärkeitä silloin, kun käydään tällaista ajatusten vaihtoa. Odotamme mielenkiinnolla teidän kysymyksiänne. Me puhumme aina yhdelle äänelle, joten aio puhua enempää tästä äh, Zero Draft-asiakirjasta. Voin kertoa siitä, missä prosessi on. Prosessi käynnistyi välittömästi, kun hyväksyttiin syyskuussa 2016 New Yorkin julistus, ja tämä teksti on pitkälti sitoutunut tähän julistukseen. Tämä on kehitellyt sitä eteenpäin. Tämä on ottanut askeleen eteenpäin, kuten täällä todettiin Tämä on asiakirja, joka on täsmällisempi. Siinä on kysymys toimista, jotka pannaan toimeen. Se myöskin tähtää siihen, että saadaan polku tulevaisuuteen, niin että voidaan jatkaa tätä maailmanlaajuista keskustelua siitä, miten saadaan aikaan muuttoliikkeestä turvallista, hallittua ja laillista. Me olemme nyt neuvotteluvaiheessa siis. Ensimmäinen luonnos, Zero Draft, se valmistui 5. helmikuuta. Olimme helpottuneita ja iloisia, kun saimme myönteisiä reaktioita siihen. Kaikki valtuuskunnat pitivät hyvin kattavana, tasapainoisena. Kuten täällä suurlähettiläs totesi, olimme aina vakuuttuneita siitä, että jotta olisi todellakin tilanne se, että kaikki olisivat mukana ja että todella toteutettaisiin se valtuutus, joka jäsenvaltiolta saatiin, että sen tulisi kattaa laajalti muutolle keskittyviä kysymyksiä ja näyttää siltä, että siinä on pitkälti onnistuttu. Neuvottelut käynnistyivät viime viikolla New Yorkissa ja heinäkuuhun mennessä meillä on joka kuukausi pari päivää neuvotteluja, eh, kuusi kierrosta. Ensimmäisen kerroksen jälkeen voi, kerroksen jälkeen voi vahvistaa, että jäsenvaltiot ovat eh, sitoutuneet tähän eh, Zero Draft-asiakirjaan. Se on hyvin arvokas asiakirja, hyvä pohja keskustelulle. Meillä on enemmän käsityksiä nyt siitä, miten pitäisi kehittää edelleen tätä asiakirjaa. Tietyt asiat ovat käyneet meille selväksi. Haluamme mennä käydä lisää keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, pitää saada enemmän asioita, ajatuksia jäsenvaltioilta mukaan. Seuraava kierros käynnistyy kahden viikon kuluttua New Yorkissa ja silloin omistaudutaan joillekin näistä erityisistä kysymyksistä, joista yksi tulee olemaan toimeenpano, seuranta, uudelleen tarkastelu, miten pitkälle jäsenvaltiot haluavat mennä siinä, että luodaan tällaiset institutionaaliset puitteet. Ja haluamme korostaa tämän äh, toimeenpano, haluamme varmistaa, että siitä kehittyy toimintaa paikan päällä, että se todellakin tekee äh, muuttolikistä turvallista hallittua ja laillista, että sillä on merkitystä maahanmuuttajien kannalle. Tämä on tärkeää ajattelen prosessia. Samanaikaisesti neuvottelujen ohessa on tärkeää, että käydään keskustelua asiakirjasta, muuttoliikkeestä kaikilla eri tasoilla. Ja yksi syy siihen, miksi olemme täällä, on, on käydä myöskin vuoropuhelua Euroopan unionin kanssa, jotta voidaan käydä keskustelua ja edistää keskustelun käymistä – Olemme iloisia siitä, että on niin monia kiinnostuneita tahoja täällä tänään iltapäivällä. Kiitos. Kiitän teitä, suurlähettiläs. Ja te todellakin otit, nostitte esille monia asioita. Nyt herra Prentice, IOM, ja odotamme teidän puheenvuoroonne. Eli kansainvälinen siirtolaisuusjärjestön edustaja tullen oikeastaan YKsta, mutta tein erittäin läheistä yhteistyötä IOMn edustajan kanssa tässä vasemmalla puolella. On suuri ilo olla täällä kanssanne tänään ja tämä on erittäin tärkeä aihe, jota tänään käsittelemme. Ja pahoittelen sitä, että Louis Arbor ei ole paikalla. Hän, hänellä oli tiukka aikataulu eikä päässyt paikan päälle. Kun tarkastelen tämän päivän keskustelun otsakkia, mikä kansallisten parlamenttien rooli on, niin teen muutaman ehdotuksen sille. Komiska Macho ja Laubra nostivat tämän jo esille, että kuinka tärkeä siis teidän roolinne on tässä prosessissa, kun kuljemme eteenpäin. Global Compact-aloite, nyt en liioittele, on mm, sukupolvien mahdollisuus, maahanmuuton mahdollisuuksia ja tuollakin tässä myös minimoida sen puutteet. Me saamme aikaiseksi järjestelmän, jolla me voimme hallinnoida muuttoliikettä nyt ja tulevaisuudessa. Tämä liittyy väestörakenteeseen ilmastoon ilmastonmuutokseen ja muihin tekijöihin, joita ei niin hyvin voida ennustaa. Haluaisin painottaa tässä neljää asiaa. Ensinnäkin se uskomus, että muuttoliike on ilmiö, joka pysyy keskuudessamme ja että sen vaikutukset ovat myönteisiä. Sitten, että tämä myönteinen todellisuus. Se tulisi olla sellainen, että pitäisi kuitenkin ottaa huomioon haasteita, joita se asettaa. Ennen kaikkea myös itse eh, maahanmuuttajille pitäisi vahvistaa eh, laillisen maahan muuton mahdollisuuksia ja sitten täytyisi myös eh, toimia yhteistyössä. Se on tarpeellista tässä yhteydessä. Ja sitten meidän täytyy kunnioittaa valtion itsemääräämisoikeutta ja sitten ottaa tämä huomioon myös yksilötasolla. Me tarvitsemme, nämä eivät siis ole laillisesti sitovia, mutta ne ovat kuitenkin lainsäädännössä mukana. Ja tämä on valtioiden intresseissä. Tässä otetaan eri valtioiden huolenaiheet huomioon, tarpeet, samoin pakolaisten ja eri yhteisön huolenaiheet ja tarpeet. Ja tässä teillä on parlamentaarikoina tärkeä rooli toisaalta kansallisessa politiikassa ja sitten täytyisi ottaa myös huomioon muut toiveet. Tämä on erittäin haastava rooli. Me tarvit, olemme tarvinneet kasvua kansallisella tasolla. Ja tässä ei välttämättä oteta kaikkia huolenaiheja huomioon. Ja minä ehdottaisin, että otettaisiin huomioon kolme asiaa, kun puhutaan Global Compact-aloitteesta, jos sallitte. Ensin, mitä maahanmuuton hyötyihin tulee, niin siinä ei välttämättä pohdita vain faktoihin mutta tarvitsemme niitä kuitenkin. Eli täytyisi keskustella maahanmuutosta ja tässä täytyisi pohjautua faktoihin. Ja tämän hetken luonnoksen tavoite, niin tarvitsemme, on, että tarvitsemme todellakin luotettavia tietoja – ja Louis Aber on puhunut tästä maahanmuuttokeskustelusta. Ei pitäisi ö, leimata kaikkia, mutta tässä kuitenkin pitäisi ö, ottaa huomioon sen, että keskustelun avulla tietysti myös ö, in, suvaitsemattomuus saattaa kasvaa mutta tässä kuitenkin saattavat kärsiä yksilöt. Ja kolmanneksi, meillä on yhteisvastuu edistää yhteisöllisyyttä. Ja tämä liittyy myös Global Compact-prosessiin. Meidän täytyisi myös ottaa huomioon ihmisten liikkuvuus eri näkökulmasta – Tämä liittyy läheisesti myös parlamentaariseen demokratiaan. Pitäisi suojella niitä, joita eh, ei ole edustettu tarpeeksi. Ja tämä on toki myös julkisen intressin näkökulmasta tärkeää. Koko ihmisryhmiä ei pitäisi syrjäyttää, mitä suojelun tulee. Ja lopuksi vielä muutama sana. Haluaisin myös painottaa, niin kuin täällä aikaisemmin sanottu, tämän hankkeen maailmanlaajuista luonnetta. Toki tässä otsikossakin tämä käy jo ilmi. Tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. Sen haasteet ovat yleisiä. Yksikään maa ei voi toteuttaa maahanmuuttopolitiikkaa eristäytyneenä. Ja jos tämän ymmärtää ja ymmärtää sen, miten eri alueet tarkastelevat maahanmuuttoa, niin tätä kautta voimme tehdä yhteistyötä. Teidän työnne kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on sen, että saadaan kansalaisten luottamus avoimen keskustelun kautta, jossa kaikkien intressit otetaan huomioon. Ja teidän työn tässä prosessissa tulee olevan keskeinen, jotta se saadaan eh, myönteiseen päätökseen. I apologize for Kiitos, herra Prentice, ja anteeksi, että sekoitin teidät herra Ambrosiin. Niin, silmälasit pitäisi aina olla päässä, kun lukee papereita. No niin, nyt sitten seuraavaksi kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön sitten EUn aluejohtaja Ambrosi. Ar. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme yhtä perhettä, eli kukaan ei varmaan nyt loukkaantunut tästä väärästä nimeämisestä. On kunnia ilo olla täällä keskustelemassa Global Compact-aloitteesta ja on myöskin kunnia ilo olla tässä paneelissa kollegoiden ja ystävien kanssa – jotka ovat nyt mukana tässä osiossa. Nämä yhteisvälittäjät jo puhuivat tästä prosessista ja tästä Zero Draftista, josta neuvotellaan. Eli minulla ei ole kovin paljon lisättävää näihin asioihin, joita on nyt käsitelty, mutta muutama yleinen kommentti liittyy tähän Global Compact-prosessiin ja kysymykseen johon sillä puututaan. Eli ensin yksi kommentti, joka tuli sieltä puhujista edellisessä osiossa. Joku totesi, että meidän on pakko toimia. Maahan muutto vaikuttaa meihin kaikkiin. No, minä sanoisin tämän hiukan eri tavalla. Eli ei ole mahdollisuutta olla toimimatta, ja maahanmuutto auttaa auttaa ja tukee meitä kaikkia. Jos tiettyihin toimiin ryhdytään. Ja mainitsen nyt muutaman, joista aikaisemmissa puheenvuoroissa on jo puhuttu. Ensinnäkin tästä on apua meille kaikille, jos me teemme yhteistyötä. Jos me vihdoinkin hyväksymme sen, että maahanmuutto, maahanmuuton hallinnointi ei voi olla pelkästään kansallinen kysymys, vaan luonteeltaan se on rajat ylittävä ilmiö, eli se on kansainvälinen kysymys. Ja meidän täytyy saada aikaan jonkinlainen yhteinen näkemys siitä, miten voitaisiin paremmin hallinnoida maahanmuuttoilmiöitä – jotka sitten auttavat ja tukevat meitä kaikkia, jos saamme aikaan tällaisen yhteisen näkemyksen. Ja yhteistä näkemystä tarvitaan myöskin, koska meillä on vakavia haasteita. Ne ovat järjestelmä, luonteeltaan järjestelmään liittyviä. Eli nyt pitää alkaa miettiä rakenteellisia ratkaisuja eikä pelkästään ad hoc tai lyhyen aikavälin ratkaisuja. Tämä tuli ensimmäinen jos. Ja sitten toinen jos, jonka kautta maahanmuutosta voi meillä kaikilla olla hyötyä. Eli jos teemme yhteistyötä ja pidämme mielessä, että koko tämä prosessi, joka on kuvailtu se ei ollut mikään sattuma. Se liittyy tiettyihin aikaisempiin kansainvälisen yhteisön tekemiin sitoumuksiin. Jokin julistus on yksi, ja sitten nämä aloitteet ovat toinen. Ja ne kumpikin ovat pohjana sitten tälle prosessille. Ja tämä Zero Draft, jota nyt käsitellään, ja nämä sitoumukset, joihin kansainvälinen yhteisö on ryhtynyt, niin niitä tulee jatkaa. Meidän täytyy ohjata neuvotteluita ja keskusteluita tässä vaiheessa. Ne ovat sitoumus, joten meidän tulee noudattaa niitä ja panna niitä täytäntöön ja myöskin niiden sisältämiä periaatteita. Ja sitten kolmas, jos. Jos jatkamme tätä prosessia niin kuin tähän mennessä, ja toivottavasti tämä jatkuu nyt neuvotteluvaiheessa. Eli jos muistamme, että kun puhutaan maahanmuutosta, niin silloin puhutaan ihmisistä. Silloin puhutaan kansalaisista, kaikista kansalaisista, jotka ovat järjestöneet täällä tai YK on yleiskokouksessa. Me puhumme ihmisistä. Puhumme ihmisistä, joilla on unelmia, joilla on haasteita, joilla on elämiä, joilla on oikeuksia – Tämä kolmaskin asia on jatkuvasti pidettävä mielessä, kun jatkamme keskusteluita ja neuvottelun tästä Global Compact-aloitteesta. Tähän mennessä on käynyt selväksi, että nämä kolme jossia ne ovat olleet selkeästi läsnä tehdyssä työssä kansainvälisessä yhteisössä, joka työstää näitä kysymyksiä. Ne kaikki selkeästi heijastuvat Zero Draft-tekstissä, josta nyt neuvotellaan. Joten varmasti voimme sanoa, että se, mikä nyt on maahanmuuton hallinnon imago tässä prosessissa, niin se on se, että maahanmuutto voi auttaa ja tukea meitä kaikkia, jos me pidämme kiinni näistä sitoumuksista. Ja sitten vielä Jatkaisin hiukan sitä, mistä Jonathan puhui. Eli miten Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit ovat osa tätä kuviota. No te kaikki kansallisten parlamenttien edustajina ja Euroopan parlamentin edustajina, teillä kaikilla on hyvin tärkeä rooli ja myöskin raskas vastuu. Ensinnäkin prosessi täytyy pitää oikeilla raiteilla. Te edustatte maan, maanne kansalaisia ja eurooppalaisia. Ja teidän pitää varmistaa, että muut toimijat, jotka ovat mukana prosessissa, pitävät kiinni sitoumuksistaan ja noudattavat tätä lähestymistapaa, josta on päätetty. Tällä tavalla voidaan varmistaa kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla, että tämä kokonaisvaltainen luonne maahanmuuttokysymyksissä on läsnä ja pannaan täytäntöön. Teidän pitää olla valppaina sen suhteen, että politiikka on johdonmukaista. Eli se, mistä päätetään liittyen maahanmuuttoon, niin se ei saa olla ristiriidassa sen kanssa, mistä on päätetty toisella puolella. Eikä se saa aiheuttaa ongelmia eri politiikan aloilla. Ja sitten Kolmas tärkeä asia on se, että tiedustatte tätä linkkiä hallitusten, instituutioiden ja kansalaisten välillä. Ja siksi on tärkeää, että selkeästi sitoudutaan siihen, että muutetaan tätä lähestymistapaa, joka liian usein on ollut ja josta on kuultu liian usein, kun ajatellaan maanmuuttoa. Välillä keskustelu on hyvinkin toksista. Se ei aina ole pohjautunut ollenkaan faktoihin, eikä sillä tavalla ole otettu huomioon maiden historiaa, jotka nyt ovat edustettuna täällä ja muissa kansainvälisissä elimissä. Näissä neuvotteluissa meidän pitäisi nyt pyrkiä siihen, että kansallinen muisto sen suhteen, mitä maahanmuutto on meille kaikille merkinnyt, niin täytyy pitää mielessä nämä asiat. Ja tämä lähtee ihan omasta maastani. Eli muistetaan aina, mistä tulemme, mitä maahanmuutto on tarkoittanut eri vaiheissa kansallista historiaa. Eli pidetään nämä muistot mielessämme, kun käsittelemme tämän prosessin tulevaisuutta, joka merkittävästi vaikuttaa vaikuttaa sitten seuraaviin sukupolviin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ambrosi. Kiitoksia herra Ambrosi. Kiitoksia, että muistutitte meitä siitä, että me olemme kaikki maahan muuttajia. Se on DNAssamme. Her, her, herra Simeonov, puheenjohtajavaltio Bulgarian edustajana. Me puhumme maailmanlaajuisesta näkökulmasta, mutta te olette Euroopan unionissa tällä hetkellä tärkeässä asemassa. Teillä on niin paljon lainsäädäntöesityksiä, jotka täytyy asettaa kohdilleen, jotta Eurooppa saadaan kuntoon, jotta me voimme hoitaa maahanmuuttoa järkevästi ja pääsemme pois tästä kaavattisesta tilanteesta. Joten odotamme teidän puheenvuoronne ja toki myös niitä tehtäviä, joita hoidatte myöhemmin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos sitä, että kutsuitte neuvoston puheenjohtajan valtion osallistumaan tähän hyvin tärkeään kokoukseen. Sanoisin, että olen eri mieltä eh, olevani siitä, että EU-lainsäädäntö olisi täydessä kaauksessa. Meidän eh, roolimme puheenjohtajavaltiona on hyvin mutkikas ja tietyllä tapaa vaikea löytää, on vaikea löytää, meidän pitää löytää oikea tie niin, että saamme luotsattua EUta tässä tilanteessa. Mutta Euroopan unionilla on kattava pitkän tähtäyksen strategia, joka perustuu kumppanuuteen, vastuuteen ja solidaarisuuteen. Sillä käsitellään sekä mahdollisuuksia että haasteita, joita muuttoliikkeellä on. Se on globaali, monimutkainen ilmiö, kuten jo mainittiin, ja se vaatii myös globaaleja ratkaisuja. Tärkeänä toimina Euroopan maailmanlaajuisella näyttämöllä EU on kehittänyt kumppanuuksia, niitä saadaan aikaan pitkän tähtäyksen kestäviä ratkaisuja, joilla voidaan puuttua muuttoliikkeen ydinsyihin ja samaan aikaan myöskin luodaan investointijärjestelmiä, joilla pyritään samaan aikaan investointia ja työpaikkoja. Myönteiset tulokset ponnisteluistamme voivat olla hyödyllisiä siinä, miten tulevaisuudessa käsitellään tätä Global Compact-asiakirjaa. Äh, Global Compactin tulevaisuus voi voisi olla sitä, että se tarjoaisi suuntaa, ohjaisi energiaa siihen, että saadaan aikaan tasapainoinen, vastuullinen ja kestävä maailmanlaajuinen lähestymistapa sekä haasteisiin että mahdollisuuksiin, joita muuttoliike tarjoaa. Puheenjohtajavaltio tukee Euroopan unionin voimakasta sitoutumista ja sen jäsenvaltioiden äh, toimintaa aktiivisesti neuvotteluissa New Yorkissa. Tähän asti konsultaatiovaiheen aikana näin on ollut ja tulemme tekemään kaikkemme, jotta Euroopan unioni edelleenkin puhuu yhdellä äänellä. Uskomme, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voisivat ja ovat valmiita jakamaan – asiantuntemustaan muuttoliikekysymyksissä. Ja tätä voitaisiin tehokkaasti käyttää myöskin Global Compactin yhteydessä. Yksi ydinperiaatteemme Euroopan unionina tällä hetkellä on ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja että kiinnitetään huomiota haavoittuviin ryhmiin – ja kokemukset kansainvälisestä yhteistyöstä. Uh, uh, Kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä, siis se mitä me teemme neuvostona tällä hetkellä, me työskentelemme sovittujen puitteiden luomisessa neuvotteluja varten Global Compactin osalta, joita tämä tapahtuu siis New Yorkissa. Pyrimme siis saamaan siitä sanan aikaan tasapainoinen teksti, joka perustuu New Yorkin julistuksen sisältöön, kiinnittäen huomiota ennen kaikkea agendaan 2030, joka koskee kestävää kehitystä. Me tähtäämme myös sen varmistamiseen, että jaetun vastuun periaate heijastuu eri sitoumuksista ja toimista, jotka ovat mukana muuttoliikettä koskevassa Global Compact-aloitteessa. Ennen kaikkea se, että on olemassa vastuut, joka ottaa huomioon samoin kuin huolenaiheet, joita on kohdemailla, kauttakulkumailla ja alkuperämailla. Selkeästi määritelmät mekanismit, jotka liittyvät toimeenpanoon, seurantaan ja uudelleen tarkasteluun, ovat periaatteet tulisi noudattaa. Tämä perustuisi olemassa oleviin foorumeihin, ja tietysti tämä prosessi vie aikaa, se, se vaatii ponnisteluja, mutta uskomme, että olemme jo saaneet aikaan edistystä. Kahden päivän kuluttua tällä viikolla siis jatkamme seuraavalla neuvottelukierroksella jäsenvaltioiden kesken ja siinä työstämme Euroopan unionin kantaa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Simeonov. Now, Mar- Kiitos, herra Simeonov. Nyt Maria Färm seuraavaksi kansallisesta näkökulmasta. Hän on Ruotsin parlamentin jäsen. For the floor, I will give my... Kiitos. Puhun ruotsia. Mikrofoni ei ole päällä. Micro. Sorry, I thought it was on. Uh, I will give my intervention. Siis käytän puheenvuoron ruotsiksi. On ilo sille, että voin tänään käyttää puheenvuoron tässä hyvin tärkeässä konferenssissa Ruotsin valtiopäivien edustajana. Me haluamme hallittua, laillista, turvallista muuttoliikettä ja, ja myöskin katsoa pakolaista tilannetta. Maahanmuutto on hyvin tärkeä kysymys, joka tulee olemaan yhä tärkeämpi. Aikana, jolloin turvapaikkaa tarvitaan yhä enemmän siksi, että ihmiset, jotka ovat pakenemassa, on pyrittävä torjumaan sitä, että rajoitetaan näitä oikeuksia tai että pyritään estämään se, että ihmiset voisivat käyttää tätä oikeutta. Tämä on tärkeää muistuttaa sitä, miten turvapaikkaoikeus syntyi ja mitä läksyjä voidaan oppia siitä, että on yksilöllinen turvapaikkaoikeus. Siksi, että kaikki yritykset, joilla pyritään kiintiöillä vähentämään tätä, on, ovat olleet vannistuneita. Meidän on muistettava itsemme siitä, miksi on olemassa kansainvälinen turvapaikka. Se syntyy siksi, että ihmiset sellaiset kuin sinä ja minä, silloin kun on vaaratilanteet, voimme hakea turvaa tai silloin kun on kauhuja, joita syntyy silloin, kun valtio itse rupeaa vainoamaan tai surmaamaan omia kansalaisiaan. Turva turvapaikkaoikeus on hyvin tärkeä, sitä ei pidä heikentää, sitä pitää puolustaa. Ja turvapaikkaoikeuden ei, ei pitäisi korvata järjestelmästään vastaan vain kiintiöpakolaisia. Se johtaisi siihen, että huomattavasti harvemmat henkilöt voisivat saada suojaa. Ja se merkitsee siihen, että tämä versio johtaisi siihen, että ihmiset ovat pakolaisia, olisivat vailla suojaa. Ja juuri tätähän ei haluttiin välttää toisen maailmansodan jälkeen ja syy siihen, että ylipäätään syntyi pakolaisia koskeva yleissopimus. Euroopassa tilanne on oikeudellisesti epäselvä. Eh, ihmiset ei mikään valtio kannan vastuuta. Ihmisten kärsimys ja pelko ovat sellaisia asioita, jotka eivät sinä koskaan toistu, ja siksi on eh, lyöty lukkoon turvapaikkoiksi ei pelkästään tässä maailmanlaajuisessa yleisopimuksessa, vaan myöskin Euroopan unionin lainsäädännössä ja kansainvälisessä, kansallisessa lainsäädännössä. On monia syitä kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Jotkut ihmiset muuttavat vapaaehtoissyistä, haluavat etsiä parempia elinolosuhteita toisesta maasta. Toisten on taas pakko vaeta sotaa ja vainoa. Se keskittyy tulee keskittyä ennen kaikkea siihen, miten hallita eikä pysäyttää kansainvälistä muuttoliikettä. Ruotsin osalta on erityisen tärkeää se, että on sellaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät siihen, että kunnioitetaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, että edistetään sellaisia kehitysmahdollisuuksia, jotka ovat joilla voidaan vähentää muuttoliikettä. Me elämme, epä, me elämme levotonta aikaa. Monet meistä ovat joutuneet pakenemaan. Ruotsin osalta tämä on johtanut siihen, että on ollut historiallisesti suuri määrä turvapaikanhakijoita, jotka ovat saapuneet Ruotsiin viime vuosina. Ruotsi on pieni maa Pohjois-Euroopassa. Se on ottanut 163 000 turvapaikka, turvapaikanhakijaa vastaan vuonna 2015. Tämä oli suuri ponnistelu meidän yhteiskunnallemme. Se oli vaikea tilanne myöskin viranomaisille – Yhteisin voimin kuitenkin ne, jotka olivat Ruotsiin, ovat saaneet hyvän alun meidän maassamme. Uusi tilasto osoittaa, että nyt asioiden käsittely tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin. Meidän taloutemme on tarkka, työttömyys on alentunut ja koulutulokset ovat parantuneet huolimatta siitä, että kouluissa on paljon uusia oppilaita, joilla on hyvin erilainen tausta, jotka ovat tulleet Ruotsin kouluihin nyt näin yllättäen. Me haluamme edistää solidaarista vastaanottoa koko EU-ssa, ja voidaan varmistaa se, että yhä useampi ihminen, joka tarvitsee kansainvälistä suojelua, voi saada sitä Euroopan unionissa. Me tulemme tekemään työtä sen eteen, että vastaanottoehtoja ää, lisät, ää, muutetaan. Ja meidän on tarpeen myöskin sille, että Euroopan unionin jäsenvaltiot tekevät kaiken tässä asiassa. Täytyy, täytyy saada aikaan turvallisuutta myöskin Euroopan jäsenvaltioissa se, että olemme täytyy tapahtua uudelleen sijoittamista, on hyvin tärkeää, mutta tämä ei kuitenkaan saa olla syy sille, että poistettaisiin turvapaikkaoikeus. Yhä on ihmisiä, jotka joutuvat käyttämään hyvin vaarallisia väyliä päästäkseen Euroopan unionin hakemaan turvapaikkaa. Ratkaisu oli se, että lisätään vaikeuksia tehdä tämä vaarallisemmaksi, vaan se, että luodaan turvallisia, laillisia väyliä, jota kautta ihmiset voivat tulla esimerkiksi Euroopan unionin hakeakseen turvapaikkaa. Muutenhan he valitsevat vain vaarallisempia väyliä ja, ja tulemme näkemään yhä enemmän kuolemantapauksia. Ruotsin hallitus haluaa, että tehdään julkinen selvitys, joka kautta selvitään se, miten voidaan saada aikaan lisää oikeudellisia, laillisia väyliä, joiden kautta voidaan hakea Euroopan unionista turvapaikkaa. Tätä mahdollistaisi myöskin sen, että voidaan lopettaa eh, ihmissalakuljettajien, ihmissalakuljettajien toiminta, jotka eh, johtavat siihen, että pakolaiset koskavat väkivaltaa. Tärkeää on myöskin edistää humanitaarisia viisumeita tai ottaa käyttöön lyhyempiä oleskelulupia henkilöille, jotka hakevat turvapaikkaa. Tämä voisi tapahtua tietysti eh, pienissä puitteissa alussa ainakin, mutta uskon, että on vaihtoehtoja sille, miten toimitaan nyt vaihtoja jotka kunnioittavat olemassa olevaa oikeutta turvapaikkaan, ne, jotka lähde liikkeelle siitä, että voitaisiin pysäyttää turvapaikanhakijoiden tulo. Ruotsissa on monia erilaisia väyliä lailliselle väyliä tulla maahan. Meillä on opiskelut, työ, työvoiman maahan vaeltaminen, perheen yhdistäminen, tämä koskettaa eri ihmisiä, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa, jotka ovat muuttaneet Ruotsiin. Vuodessa 2008 Ruotsi on ottanut Ruotsi on hyvin avoin järjestelmä, joka koskee työmarkkinoiden puitteissa tapahtuvaa maahanmuuttoa. Monet ihmiset ovat tuonne tulla muista maista Ruotsiin tekemään työtä. Silloin on myöskin ihmisiä, jotka ovat tilanteessa ovat varattomia, heillä oli papereita, he tulevat tekemään työtä Eh, ilman, ilman virallista työlupaa. Ruotsin yritysvoimat kastaa sitä kautta, he ovat löytäneet eh, pätevää työvoimaa, jota on puuttunut. Tämä on johtanut myöskin siihen, että osa Ruotsin työmarkkinoista, joka oli kätkettyä ja laitonta, jota ei ollut säädelty, on nyt eh, saavutettu. Ja lainsäädännössä lähdetään liikkeelle niistä tarpeista, joita Ruotsin yrityksillä on työvoimalle, eikä katsotaan tiettyjä ammattiryhmiä tai sitä, että etsitäisiin pelkästään korkeasti koulutettuja henkilöitä ja mahdollisuuksien tulisi olla yhtä hyvät kaikille Euroopan, sisältä Euroopan ulkopuolelta. On monia kysymyksiä, jotka liittyvät maahanmuuttoon tällä hetkellä. Se, että ihmiset on, on jotka hakevat turvaa, jotka saa sitä, ja välistä väylien puuttuminen johtaa siihen, että on esimerkiksi ja on virkollisia verkostoja, jotka hyötyvät siitä, että on ihmisiä, jotka ovat pakolaisia. Ihmisiä hyödytetään äh, laittomina työntekijöinä ja, ja että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta näiden henkilöiden tapauksessa. Naiset ja lapset ovat niitä, joita erityiskoskettavat äh, ongelmat. Ja siksi on tärkeää löytää järjestelmiä, joiden kautta kansainvälisen järjestelmät voisivat toimia paremmin, jos joku joutuu pakenemaan tai muuttaa erinäisistä muista syistä toiseen maahan. Kiitos. Thank you very much. And I turn... Kiitos. Seuraavaksi Konstanssa Urbano de Sousa. Te edustatte Portugalin parlamenttia. Toivotan teidänkin tervetulleeksi. Olkaa hyvä. I will speak in Portuguese. Kiitos. Tulen puhumaan Portugalia. Kiitos. Minä haluaisin painottaa, kuinka tärkeä tämä kokous on. Nimittäin Global Compact-aloitteen menestys riippuu siitä, miten allekirjoittaneet maat sitä käsittelevät. Me olemme puhuneet täällä hyvin paljon maahanmuutosta kansainvälinen muuttoliike on tänä päivänä edelleen poikkeus. Ainoastaan kolme prosenttia maailman kansalaisista joutuvat pakenemaan. Ainoastaan pieni osuus ihmisistä asuu maissa, joissa he eivät ole syntyneet. Mutta me tarkastelemme tätä nyt aivan eri tavalla. Syyt ovat moninaisia. Ja ehkä meillä on nyt väärä käsitys muuttoliikkeestä tällä hetkellä. Monet näkevät muuttoliikkeen ainoastaan uhkana. On olemassa ero laittoman maahanmuuton, maahanmuuton, pakolaisten välillä, mutta kuitenkin populistit käyttävät käyttävät näitä eri käsitteitä luodakseen pelkoa ihmisten keskuudessa. Ja nämä muuttoliikkeet ovat täysin luonnollisia ja niitä on aina ollut olemassa ja ne voivat tuoda myös paljon hyvää. Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus päättää inhimillinen kärsimys. Tämä on todellakin äh, oravan pyörä. Ajatellaan aina, että täytyisi olla hyvin tiukka. Tässä ahdistetaan ihmisiä yhä enemmän nurkkaan ja maat eivät tiedä, kuinka he voisivat hallinnoida tätä koko kysymystä tai eivät ehkä edes halua. Tämä on hyvin paradoksi tilanne globalisaation näkökulmasta. Ja meidähän täytyisi kansainvälistyä. Kaikki on kansainvälistä. Palvelut, tuotteet, pääoma. Ainoastaan ihmiset eivät ole. Ja jos nyt tarkastelee muita liikkeitä, niin ei tilanne ole ollut erilainen, mutta me näemme sen tänä päivänä erilaisena. Ja tietysti kansallinen lainsäädäntö ei pysty hallitsemaan näitä muuttovirtoja. Ja aina logiikka, jota tässä nyt käytetään, on puolustus kansallisen suveri- itsemääräämisoikeuden puolustus, rajojen puolustus. Ja siksi tämä Global Compact-aloite on niin tärkeä, koska meillä täytyisi olla täysin selvää, että me emme voi pysäyttää tuulta käsillämme. Ja me emme voi myöskään pysäyttää näitä ihmisvirtoja. Meidän ei tulisi taistella näitä virtoja vastaan, vaan meidän täytyisi toimia yhdessä ja hallinnoida tätä ilmiötä. Se on meidän velvollisuutemme. Ja mitä tähän alustavaan luonnokseen tulee, haluaisin tehdä kaksi kommenttia. Ensinnäkin on tarpeellista, että me keskitymme ihmisoikeuksiin. Sen täytyy olla kaikkien tärkein kysymys. Ihmisen täytyy olla keskiössä tässä kysymyksessä. mikä ero on kansalaisella ja ulkomaalaisella? No ainoastaan raja. Me olemme kaikki maahanmuuttajia ja me olemme kaikki ihmisiä. Ja siksi on niin tärkeää, että me pidämme sen vision mielessä, että nämä muuttoliiket koskevat meitä kaikkia ja meidän täytyy kaikkien käsitellä niitä. Ja se on tarpeellista, koska tässä on kysymys meidän kaikkien hyvinvoinnista. Ja jokainen voi olla tässä tärkeä tekijä. Minulla olisi vielä neljä kohtaa. Rikolliset ihmiskauppaverkostot, niitä vastaan täytyy taistella. Sitten rajavalvonta, Ja meidän täytyy todellakin taistella näitä rikollisjärjestöjä vastaan. Tämä on todella tärkeää, mutta tämäkään ei vielä riitä. Me tarvitsemme turvallisia ja laillisia maahanmuuttoreittejä. Se on erittäin tehokas toimi taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja ihmis kauppaa vastaan. Koska juuri näiden laillisten maahanmuuttoteiden puute ajaa ihmiset ihmiskauppiaiden käsiin. Ja tästä on todellakin tehty suuri bisnes tästä häpeällisestä toiminnasta. Ja tässä on kysynnän ja tarjonnan laki voimassa. No, miltä tilanne näyttää seuraavien vuosikymmenten ajan? Meillä tulee olemaan väestörakenteen kriisi, joka tulee olemaan suurempi kuin muuttoliikekriisi väestömme vanhenee ja tämä tulee vaikuttamaan talouskehitykseemme, se tulee vaarantamaan sen, se tulee myös uhkaamaan meidän sosiaalijärjestelmiemme kestävyyttä. Siksi muuttoliike on myös suuri mahdollisuus sille, että me voimme säilyttää talousstandardimme ja elinstandardimme Tämä tulee olemaan tarpeellista myös, jotta voimme taata turvallisuutemme. Nimittäin ihmiset eivät luo epävarmuutta. Rikolliset verkostot uhkaavat meidän turvallisuuttamme. Sitten integraatio. Se on kolmas tärkeä kohta. Toki muuttoliikkeen myötä syntyy sosiaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Ja siksi, siksi me tarvitsemme poliittisia toimia, jotka mahdollistavat integraation. Yhteiskunnat, joihin nämä ihmiset tulevat, niiden on oltava valmiita integroimaan nämä ihmiset – Toki syntyy jännitteitä, uskonnollisia, yhteiskunnallisia jännitteitä ja niihin täytyy puuttua. Ei nyt kaikki maailman maahanmuuttajat tänne tule. Onhan meillä myös toinen ihmisoikeus jäädä kotiin. Ja useammat ihmiset, jotka ovat maahanmuuttajia, olisivat paljon mieluummin kotona ja meidän täytyisi tukea heitä siinä, että he voisivat jäädä kotiin. Meidän täytyy pystyä poistamaan muuttoliikkeen syitä. Meidän täytyy tarkastella, mitkä ovat juuri syyt muuttoliikkeelle. Ne ovat aina olleet samoja. Sota, se, että ei ole oikeusvaltiota, kurjuus, nälkä, hätä. Nämä ovat syitä muuttoliikkeelle. Ja meidän täytyy politiikassamme, esimerkiksi ulkopolitiikassa, ottaa tämä huomioon. Siihen täytyy suhtautua vakavasti. Ja meidän täytyy vielä paljon enemmän ennaltaehkäistä konflikteja. Ja me tarvitsemme myös toimivaa kehityspolitiikkaa myös sisäpolitiikka, kauppapolitiikka, maatalouspolitiikka, ne täytyy, niissä täytyy toimia niin, että kehitysmaissakin ihmisillä olisi mahdollisuus parantaa elinoloja muun muassa talouden kautta. Eli toimenpiteet, jotka keskittyvät ainoastaan rajojen valvintaan, niin se ei tule toimimaan. jos rajavalvonta ulkoistetaan, suljetaan ulkorajat, niin tämä ei tule auttamaan. Jos ihmisillä on tulevaisuuden, paremmat tulevaisuuden näkymät muualla, niin toki he lähtevät liikkeelle. Kuten sanottua, me emme voi pysäyttää tuulta käsin. Kiitoksia Rova Urbana de Sousa ja kiitokset kaikille puhuille näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista ja siitä, että olette meidät mukaan tähän prosessiin. No niin, nyt sitten eh, jäsenten puheenvuorot ja pyytäisin, että pysyisitte kahdessa minuutissa kukin. rova Valenciano Espanjasta. Ensimmäisenä hän on Euroopan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, kuinka tärkeä tämä kokous on, koska se, että täällä on kansallisten parlamentin jäseniä paikalla, jotka tekevät koordinoitua yhteistyötä parlamentin kanssa, niin se on aika merkittävää, kun ajatellaan tätä tehtäväämme, jos todellakin haluamme luoda globaalin sopimuksen tästä maahanmuuttokysymyksestä sosialistiryhmä tässä parlamentissa on ollut hyvin kriittinen, ei niinkään EUn politiikkaa kohtaan, vaan pikemminkin jäsenvaltioiden politiikan suhteen, kun ajatellaan turvapaikka- ja pakolaisasioita. On hyvä, että kansalliset parlamentit ovat nyt tällä paikalla, koska niiden kautta voidaan painostaa, aihe, harjoittaa painostusta jäsenvaltioista. No, tämä on nyt hyvin kriittinen asia EUlle se on hyvin määräävä tulevina vuosina. Ja maahanmuuttokysymyksissä käsitellään asioita, jotka liittyvät rasismin, muukalaisvihamielisyyden ja nationalismin kasvuun monissa maissa. Eli maahanmuuttoilmiötä on joissain tapauksissa käytetty täysin omien etujen ajamiseen – ja toisessa tapauksessa tämä on johtunut hiukan tilanteeseen, jossa populismi ja muukalaisvihamielisyys on sitten tarttunut poliittiseen vuoropuheluun myöskin sellaisissa puolueissa, joissa ei hyväksytä tämän tyyppistä politiikkaa. Eli kun ajatellaan tätä ja sitä, mikä on tämän sopimuksen tavoite, niin meidän täytyy nyt miettiä vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja täytyy katsoa, millainen on tulevaisuuden Eurooppa. Ja kuten asiantuntijat ovat todelleet, niin maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat ovat täällä jäädäkseen, ja meidän täytyy nyt järjestää asiamme eri tavalla, jos emme halua olla näin julmia näille ihmisille, joita tänne tulee. Eli pari kysymystä paneelin jäsenille. No ensinnäkin Haluaisin nyt tietää neuvoston edustajalta, onko meillä jonkinlainen yhteisrooli EU:ssa. EU:ssa. Siis meillähän on mahdollisuus luoda EUn kanta, vaikka meillä nyt on erilaisia kantoja, niin voisimme saada ehkä aikaan jonkinlaisen yhteisen näkökulman. Ja sitten jonkinlainen seurantajärjestelmä, kun ajatellaan sopimuksen toteuttamista, ja sitten ehkä kansainvälinen maahanmuuttojärjestö on se väline, jonka kautta voimme sitten seurata, miten toteutetaan näitä erilaisia sopimuksia. Kiitos. Kiitos. 5. huhtikuuta viime vyönä teimme päätöslausaman täysistunnossa, jossa käsiteltiin muuttoliikkeitä ja mikä ulkosuhdehallinnon rooli tässä yhteydessä on. Ja kun tässä oli kaksi esittelijää tällä lauselma Rouva Valenciana ja herra Dias de Mera. Ja suosittelen tätä asiakirjaa. Se on erittäin ajankohtainen ja hyödyllinen. Se hyväksyttiin viime vuonna ja siinä vaadittiin ö, parempaa politiikkaa sekä EU- että kansainvälisellä tasolla, mitä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan tulee. Haluaisin antaa puheenvuoro Elenistä Matakille Kreikasta ja koittakaa pitää kiinni ajasta kaksi minuuttia. Έχουμε ένα, μια παγκόσμια σύμβαση για ασφαλή τακτική. Mitä meillä täällä on? Global Compact, joka keskittyy sinne, että suojataan pakolaisten ja muuttajien oikeudet riippumatta heidän statuksestaan, samoin kuin ne myydyt, joita voi, valtioilla voi olla monikulttuurisesti tämän myöskin terrorismin ja äh, rasismin torjunnan ja myöskin palvelujen saatavuudesta mahdollista käy, päästä käyttämään oikeus, oikeusyksikä saada myöskin neuvontaa omalla kielellä, että annetaan suunnitelman ympäristö lapsille, nuorille aikuisille, ihmisille, joilla on jotka ovat vammaisia, meidän tulisi tässä tukea nuoria ja antaa heille mahdollisuus osallistua koulutukseen ja saada työtä. Hyvät naiset herrat Kreikassa, joka kohtaa valtaisan talouskriisin, samoin kuin suuren äh, muuttoliikkeeseen liittyvän aallon. Me olemme saaneet aikaan menestyksekään ohjelman muuttajien lasten koulutuksessa. Me sallimme, että että ihmiset, joilla ei ole henkilöstöstä, tekevät työtä laillisesti. Meillä on monia mahdollisuuksia ihmisille, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa, antaa heille sosiaaliturvanumeroita, tätä kautta he pystyvät käyttämään terveydenhuoltojärjestelmää. Ja me myös pyrimme antamaan eh, mahdollisuuden muuttajille turvapaikanhakijoille kyllä mahdollisuuden hakeutua kirjoittautua työnhakijoiksi, niin että he voivat sitten tätä kautta meidän mielestämme kotoutua paremmin yhteiskuntaan. Tätä, tätä tukevat solidaarisuusliikkeet ja paikallishallinto, ja tällä tavoin uskomme, että kotoutuminen voi olla myönteistä. Eh, Now I turn to Mr. Perez. Pérez Laparasan Espanjasta, Espanjan senaatista seuraavaksi. Muchas gracias, disculpe señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse edustan Espanjaa ja haluaisin välittää teille viestin. Me katsomme, että tällaiset globaalit sopimukset ovat tärkeitä Maahanmuuton pitää olla laillista ja turvallista ja hallinnoitua. Mutta haluaisin puhua tietyistä kysymyksistä, jotka mielestäni ovat merkittäviä. Meidän pitää paremmin valvoa maahanmuuttoa. Ja tämä liittyy ulkopolitiikkaan, erityisesti kun ajatellaan EUn ulkopolitiikkaa, Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, ja tämä liittyy yhteistyökysymyksiin kun yhteistyötä tehdään, niin silloin peruselementtinä on yhteistyö maahanmuuttokysymyksissä. Tässä nähtiin, miten Afrikan maat tekevät yhteistyötä EUn kanssa ja muutkin maat, mutta emme nyt tiedä, miten maahanmuuttoasioista on laadittu sopimuksia. No sitten rajat. Espanjassa on tehty paljon työtä raja-alueilla – ja tätä työtä on tehty jo vuosikausia. Ja tämä on yksi pohja, jolla sitten rakennetaan kahdenvälisiä suhteita näiden lähtö- ja kohdemaiden välillä. Ja sitten meillä on yhteistä poliisitoimintaa, yhteisiä tutkimuksia ja niin edelleen. Ja sitten laittoman maahanmuuton torjunta. Tämä on hyvin tärkeää, koska me katsomme, että EU:ssa pitää hyödyntää enemmän eurojustia, europolia ja rikostutkimusyksikköjä sekä kansallisessa tasolla että kolmansissa maissa. Nämä ovat kysymyksiä, jotka liittyvät näihin sopimuksiin, ja tällä tavalla voidaan sitten parantaa hallinnointia, ja näin maahanmuutosta voidaan tehdä turvallisempaa ja hallinnoitua. Meidän täytyy saada aikaan tasapainoa, meidän täytyy avata rajat maahanmuutolle, mutta meidän täytyy hallinnoida ja valvoa näitä kysymyksiä kuitenkin. Kiitos. Kiitos. Lopes Aguiar seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua kaikille panelisteille. He puhuvat kaikki siitä, että tämä on maailmanlaajuinen ilmiö. Tämä on ihmiskohtalostaan kysymys, mutta tämä ei ole mikään kriisi. Tämä ilmiö on aina ollut olemassa, mutta nyt siitä on tullut maailmanlaajuinen ilmiö globalisaation myötä ja meidän täytyisi nyt kuitenkin Euroopan tasolla kohdata ja vastata tähän haasteeseen. Ja aikaisemmassa paneelissa otin esille yhteyden näiden kahden välillä se, että hoidetaan tätä Global Compact-kysymyksiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että muutetaan tämä kielteinen näkökanta sekä koskien maahanmuuttajia että pakolaisia. Me puhumme laittomasta maahanmuutosta, koska ei ole tämmöistä säännöllistä maahan, mutta ei ole laillisia reittejä. Jos haluaa maahan, täytyy tulla laittomia teitä. Eli en hyväksy tällaista aggressiivista retoriikkaa. Meidän täytyy muuttaa näkökantaa. Se, että kehitys, sisäinen ulkoinen ulottuvuus tähän on se, että avataan laillisia teitä niin, että me voidaan käyttää kansallisen lainsäädännön parhaan puolet, jotta me voimme myöntää esimerkiksi humanitaarisia viisumeita vähintään. Tämä minä halusin nostaa esille. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Herra Martin Toledano. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen Espanjasta, edustajan huoneesta. Se, mistä tässä on kysymys, on keskittyä siihen sanakaan eh, ihmistä, joka on turvallista, muuttoliikettä, joka on turvallista, hallittua ja laillista, siis laillista, ei eh, laitonta täytyy korostaa tässä sitä, mikä on myönteistä, nimittäin meidän maimme tulevaisuus ajatellen väestökehitystä edellyttää sitä, että on henkilöitä, jotka tekevät työtä. Ja jos tämä tehdään lailliseksi ja tähän katsotaan myönteisesti yhteiskunnassa, silloin me pystymme myöskin torjumaan radikaalia populismia, joka käyttää hyväkseen pelkoa, joka kohdistuu vieraisiin jotta se voisi saavuttaa sillä poliittisia asemia, mikä on, on hyvin kielteistä. Minä uskoisin, että unionin euro, Euroopan unionin solidaarisuuden täytyy suhtautua voimakkaasti, eh, tukea voimakkaasti maita, jotka ovat eh, toiminnassa siis vasta täytyy keskittyä miettimään sitä, että nämä muuttoliikevirrat johtaisivat siihen, että tapahtuu myöskin eh, tulijoiden jakaua eri maiden kesken. Meidän täytyy olla solidaarisia, mutta ei voi olla niin, että jotkut maat, kuten Espanja, ovat tällainen portti Euroopan unioniin. Me tarvitsemme enemmän solidarisuutta kuin muut. On tehtävä työtä niissä maissa, joiden taloudellisen tilanteen vuoksi eh, saavat aikaan sen, että syntyy muuttoliikettä, että niiden kansalaiset muuttavat pois ja täytyy pyrkiä tukemaan kehitystä ja pyrkiä myöskin saman aikaan palautussopimuksia silloin, kun on kysymys laittomasta maahanmuutosta. Ja, ja sanktioita ja taloudellisia sanktioita niiden osalta, jotka käyttävät hyväkseen tätä dramaattista tilannetta, jossa muuttajat ovat kuten mafiat, jotka käyttävät heitä hyväkseen. Kiitos. Thank you very much. Kiitos herra Trom Saksasta. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eli haluaisin puuttua yhteen asiaan vielä Saksan liittopäivien edustajana. Maahanmuutto on maailmanlaajuinen ongelma, eli on tietysti hyvä, että YK on alkanut käsitellä tätä aihetta ja että yhdessä pyrimme löytämään ratkaisun tähän ongelmaan. Haluaisin vain varmistaa nyt tässä vaiheessa sattuneesta syystä, että Saksa tietysti on luotettava ja rakentava kumppani näissä keskusteluissa. Yritämme löytää ratkaisuja tulevina kuukausina ja vuosina. Viime vuosina vuodesta 2015 eteenpäin erityisesti olemme osoittaneet, että me haluamme olla mukana tässä humanitaarisessa työssä, haluamme olla solidaarisia. No, ikävä kyllä täällä on myöskin kielteisiä vaikutuksia, kun ajatellaan poliittista keskustelua. Prentice viittasi juuri tähän. Eli meidän pitäisi olla huolellisempia näissä keskusteluissa, eli kiitoksia tästä. Useinhan tulee esiin myöskin suvaitsemattomuutta ja muukalaisvihamielisyyttä parlamenteissa. Eli meille on merkittävää, että kun näitä turvapaikkakysymyksiä ja pakolaisia, niin meillä pitää olla oikeudenmukaista taakanjakoa. No nyt olemme Euroopan parlamentissa ja EUn sisällä muistuttaisin, että meidän kannaltamme EU-ssa ja CDU:ssa tärkeää on se, että jatkamme näitä keskusteluita Euroopan tasolla ja haluaisin kiittää sitten näistä hyvistä neuvottelutuloksista. Kiitos. Thanks to you. Kiitos. Rova Gomes. Well, totally represented by what Mrs. Uh, se mitä Konstantin Orvana Sousa sanoi, minä haluaisin vain korostaa sitä, että hän ei ole pelkästään parlamentin jäsen, hän on ollut sisäasioiden ministeri, hän on ollut mukana keskustelussa. Hän todellakin tietää, mistä hän puhuu, kun hän sanoi, että me emme voi pysäyttää tuulta käsin, me emme voi pysäyttää muuttoliikettä rajavalvonnalla. Todellakin kysymys on muuttoliikkeen hallinnasta kollektiivisesti ja siitä, että Euroopan ja maailman tasolla toimitaan tässä asiassa, että annetaan myönteistä vauhtia keskusteluun. Me tarvitsemme muuttoliikettä. Meillä on väestökehitysongelma Euroopan yhdessä. Me hyödymme muuttoliikkeestä. Ja kysymys on siitä, ei vain jatkuvasti puhuta siitä, että tuettaisiin rikollisia ihmiskauppaharjoittajien verkostoja, jotka hyötyvät tästä meidän sanakaan turvallisia väyliä muuttajille ja pakolaisille. Ja meillä on olemassa tällaisia laillisia järjestelmiä. Useimmat niistä vain ovat täysin valvomattomia. Ja minä haluaisin haastaa kansallisen parlamenttien jäsenet katsomaan, mitä tapahtuu siinä, miten nämä näin ajattelen järjestelmiä, joita eri eh, kansalliset jäsenvaltiot, jäsenvaltiot toteuttavat, niin kuin kultaiset viisumit tai vastaavat, ne vaarantavat koko Schengenin järjestelmän. Ja itse asiassa tätä kautta meidän kansallisuuksiamme myydään kuin prostituoituja, myydään kuin, niitä kuin prostituoituja. Eli tämä merkitsee sitä, että samaan aikaan sittenkin puhutaan, että kysymys on globaaleista kansista. Me emme halua tällaista roskaa, me emme halua tällaista korruptiota, joka tähän sisältyy. Nämä on, kysymys on järjestelmistä, jonka kautta tuetaan rahanpesua. Siihen meillä ei ole varaa. Meidän täytyy todellakin hallita muuttoliikettä, ihmisiä, ihmisiä, jotka haluavat parantaa elämäänsä tekemällä työtä ja antamalla oman panoksensa meidän yhteiskunnalle, niin sitä me tarvitsemme. Sen täytyy tapahtua kollektiivisesti ja se ei tapahdu sillä, että on tällaisia raivostuttavia kultaisen viisumin järjestelmiä, joiden kautta me sitten voisimme puolustaa yhteiskuntiamme. Wow, finally we have some reactions. No niin, vihdoinkin jotain reaktioita täältä salista. Herra Zenger Salan Unkarista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, sanoisin, että tässä kompaktissa puhutaan muuttajista, siis ihmisistä, jotka eivät kuulua Genfi, Geneven yleissopimuksen piiriin. Kysymys ei siis pakolaisista. Muuttoliikkeen myönteisen merkityksen paisuttaminen tässä asiakirjassa näkyy siinä, että asiakirja ei käytä perusteena todellisuutta ja että huomiotta monessa maassa koetut kielteiset vaikutukset. Niissä muuttoliike on merkinnyt mutkikkaita yhteiskunnallisia ongelmia. Unkarissa, joka on YK on jäsen, on ei ole yhtä mieltä siitä, mitä todetaan Compact äh, Global Compact-asiakirjassa ne, niissä kohdissa, joissa puhutaan muuttoliikkeestä myönteisenä ilmiönä, eikä niistä kohdista, joiden mukaan on tarpeellista saada aikaan laillisia väyliä taloussyistä maahan, maahanmuuttaville henkilöille, jotta he pääsisivät Eurooppaan. Tämän mukaan olisi jo, jokaisen maan velvollisuus auttaa tulevia muuttajia. Emmekä hyväksy sellaisia kohtia myöskään, jonka mukaan jokaisen maan velvollisuus on lopettaa oikeudellisia ja fyysisiä esteitä, jotka estävät muuttoliikettä. Emme hyväksyä sellaisiakaan tekstikohtia, jonka mukaan jokaisen valtion on tehtävä on tarpeen tehdä taloudellinen maahanmuutto lailliseksi ja säännölliseksi. Unkarin kannan mukaan on painotettava enemmän sitä tekstissä, että on olemassa tekijöitä, jotka vaikuttavat muuttoliikkeeseen. Jokaisella jäsenvaltiolla on suvereeni oikeus päättää siitä, kenet se päästää alueelleen ja ketä ei. Kiitos siitä, että kuuntelitte minua. I think I'll have one final... Viimeinen puheenvuoropyyntö, ellen erehdy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 tämä keskusteli meni siihen suuntaan, että halusin reagoida. Olen kuullut täällä reaktioita, että tämä on hieno asia. Voin puhua Slovakian puolesta. Slovakia pystyy hoitamaan puutteensa työmarkkinoilla, mutta me haluamme päättää, mistä maista me haluamme talouspakolaisia työvoimaamme. Bulgaria, Romania, Serbia. Ja tämä maahanmuutto näyttää myös kulttuuria, uskonnolliset erot. Ja toivon, että tämä tie, jolle muut maat ovat lähteneet, että he eivät pakota jäsenvaltioita hyväksymään pakollisia maahanmuuttajia tai pakolaismääriä. Me voimme keskustella tästä kokemusten pohjalta ja olen ihmetellyt tässä huippupolitiikkojen reaktioita, jotka kiristävät tiettyjä maita ja uhkaavat, että heidät ratkaisujen ulkopuolella, koska he on eri, mm, eriävä mielipide tämän asian suhteen. Meillä on eri mielipide ja eri keinoja ratkaista tämä ongelma. Ja mielestämme on ihme, että Tsekki, Slovakia ja Unkari joutu, joutuisivat jättämään Euroopan unionin, koska jotkut pystyvät uhkailemaan meitä. Very, very clear. No niin, tämä tässä on käynyt selväksi, että meillä on eriäviä mielipiteitä Euroopan unionissa kun puhumme maahanmuutossa, mutta me olemme kuitenkin kohdanneet vaikeuksia, jotka ovat paljon vaikeampia kuin nämä. Me olemme erittäin onnekas alue 27 ja 8 jäsenvaltiota kohta 27 500 miljoonaa ihmistä, lukutaito prosentit ovat korkealle, lapsikuolleisuusluvut ovat erittäin alhaisia, olemme siis lukutaitoisia ja meillä on todellakin niin paljon onnea, jota, josta monet voivat vain uneksia. Me voimme olla osa ratkaisua, kun puhumme Global Compact-aloitteesta kun puhumme turvallisesta hallitusta ja laillisesta muuttoliikkeestä, niin meidän täytyisi tässä kantaa osa vastuusta ja hoitaa tämä yhdessä. Niin kuin joku penalisteista sanoi, mikä maa ei pysty hoitamaan tätä yksin. Mutta yhdessä me voimme olla vahvoja, yhdessä me voimme hoitaa tämän Mielestäni tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Me olemme nähneet, että on eroavaisuuksia, eroja maiden välillä ja myös eroja kollegojen välillä samasta maasta, mutta toivottavasti me olemme kasvattaneet kunnioitusta toisiamme kohtaan. Näin sanoineni kiiton, kiitän tästä panelista ja annan puheenjohtajuuden herra Suikalle. Hän on AFET-valiokunnan varapuheenjohtaja. to work. Everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take your seats, we'll get, get into the final stage and then... We... Moni no niin, kollegat, sitten viimeinen osio. Tiedän, että kaikki ovat väsyneitä. Eli hoidetaan tämä nyt loppuun. Eli käykää paikoillenne. Kiitos. Thank you very much. Hello, everybody. Uh, as you know, we now come to the final part of today's meeting. Nyt on menossa viimeinen vaihe päivän kokousta, niin kuin tiedätte. Ja ennen kuin vedämme yhteen tämän, ja, ja minä ja valio, valiokunnan puheenjohtaja esittävät yhteenvedon, haluan puheenvuoron herra Mark Giacominille – hän käsittelee maahanmuuttoliikkeen kysymyksiä. Marek Sokomini, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. I would like uh, first uh, to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää järjestäjiä tästä hyvästä keskustelusta. Tämä tapahtui hyvään aikaan sen jälkeen, kun esiteltiin tämä Zero Draft kummankin aloitteen osalta ja käynnistämme neuvottelut. Arvostamme sitä, että jatkuvasti on kiinnitetty huomiota Euroopan parlamentissa, erityisesti tässä valiokunnassa, näin kysymyksiin, ja se, että mukaan saatiin nyt kansalliset parlamentit. Ainoastaan monentahainen keskustelu, jossa mukana ovat kaikki merkittävät sidosryhmät, ja jossa saamme tukea kansallisista parlamenteilta, sillä kansainvälisellä tasolla voidaan saada aikaan nämä kaksi kokonaisvaltaista sopimusta maahanmuuttoon kansainvälinen kysymys ja New Yorkin julistus oli virstanpylväs tässä mielessä. New Yorkin julistuksessa on tärkeimmät periaatteet solidaarisuus, vastuunjako, monentahoisuus ja sitoumukset. Ne ovat tärkeimmät periaatteet, kun mietitään, miten saadaan aikaan globaalit puitteet maahanmuuton osalta. Sehän on laajenevaa todellisuutta. Kuten monet totesivat, yli 65 miljoonaa ihmistä ovat joutuneet lähtemään asuinalueeltaan turvapaikanhakijoiksi pakolaisiksi. Ja on 258 miljoonaa kansainvälistä maahanmuuttajaa ympäri maailmaa ja valtaosa tekee työtä ja matkustaa säännöllisesti. Eurooppa on ottanut eniten näitä pakolaisia vastaan ja täällä on pitkäaikainen strategia, joka pohjautuu kumppanuudelle Ensinnäkin pitää pelastaa ihmishenkiä. Haluamme suojella pakolaisia ja maahanmuuttajia. Haluamme torjua ihmismuuttoa ja ihmissalakuljettajia ja haluamme luoda laillisia väyliä Eurooppaan. Ulkosuhdehallinto haluaa puuttua laittoman maahanmuuton perussyihin ja uudet välineet, kuten rahastot, esimerkiksi Valetan rahasto ja Euroopan investointisuunnitelma keskittyvät nuoriin ja työpaikkojen luontiin. Meillä on kokemusta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja olemme saaneet hyviä kokemuksia ja me olemme valmiita ottamaan nämä asiat mukaan, kun käsitellään näitä kahta aloitetta. Jäämällä sivuun emme löydä ratkaisuja ja uskomme, että kaikki valtiot, alkuperä, läpikulku ja kohdemaat voivat hyötyä tiiviimmästä yhteistyöstä. Ensimmäisessä osiossa puhuttiin pakolaisista ja me tuemme UNHCR tässä tärkeässä työssä, kun mietitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja tuodaan yhteen kaikki sidosryhmät tässä prosessissa. Ja kuten mainittiin, solidaarisuus voi parantaa miljoonien ihmisten elämää. Ja oikeudenmukainen taakanjako ja kokonaisvaltainen lähestymistapa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen pitäisi olla tämän sopimuksen ytimessä. On tärkeää varmistaa, että meillä on tasapainoinen lähestymistapa ja mietimme sitten konkreettisia toimia ja vastaamme kohdemaiden toiveisiin vähentämällä niihin kohdistuvaa painetta. Ja sitten maahanmuuton liittyvä Global Compact-aloite. Kuulimme nyt Kamotson ja Lauberin puheenvuorot. Hän olivat yhteisvalmistelijoita. Ja haluamme kiittää heitä tästä työstä ja Zero Draftista, joka on erinomainen pohja neuvotteluille. Se on kattava ja Tällä tavalla voidaan ottaa sitten huomioon alkuperämaat, läpikulkumaat ja kohdemaat. Ja voidaan sitten edistää turvallista hallinnoitua ja laillista maahanmuuttoa. On hyvä, että on otettu huomioon ihmisoikeudet ja ihmiset. Tämä on erittäin tärkeää ihmisille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, erityisesti lapset. Ja tässä otetaan huomioon myöskin sukupuolin näkökulmat. Ja arvostamme myöskin ehdotusta, joka liittyy konkreettisiin toimiin, jotta voidaan murtaa ihmisalakauppiaiden liiketoiminta. Näistä asioista pitää jatkaa keskustelua ja meidän pitää myöskin määritellä asioita. Esimerkiksi meidän pitää vahvistaa yhteistyötä. Täytyy katsoa, millä tavalla voidaan helpottaa palautuksia ja meillä pitää olla ihmiskeskeinen lähestymistapa ja meidän tulee ottaa huomioon maahanmuuttajien tarpeet ja meidän tulee noudattaa yhteiskuntien arvoja, jotka ottavat maahanmuuttajia vastaan tai joista he ovat lähteneet. Eli meidän täytyy miettiä kotouttamista, absorptiokykyä työmarkkinoilla, aivovuotokysymyksiä. Ja meidän pitää olla johtoasemassa, mitä tulee täytäntöönpanoon ja seurantaprosessissa tässä YK-järjestelmässä. Kumppanuus ja sitoumus ovat pääperiaatteemme. EU ja YK on yhteinen työryhmä tarkastellut Libyan maahanmuuttajakysymystä. Ja tämä on esimerkki siitä, kuinka paljon voidaan saada aikaan yhteistyöllä muiden kumppanien kanssa maahanmuuttokysymyksissä. Eli haluaisimme kiittää Euroopan parlamenttia tästä keskustelusta ja työstä, jota on tehty. Ulkosuhdehallinto jatkaa tätä työtä ja tukee puheenjohtajavaltiota Bulgariaa. Ja me toimitamme parlamentille tietoja ja jatkamme näitä keskusteluita. Ja odottelemme sitten maaliskuussa hyväksyttävää päätöslausumaesitystä. Kiitos. Kiitos, herra Giacomini. Tuo oli hyvin mielenkiintoinen kommentti. Kiitos siitä, että pidätte meidät ajan tasalla kehityksestä. Haluan nyt antaa puheenvuoron Libe-valiokunnan puheenjohtajalle Claude Moraisille hän esittää loppuyhteenvedon. Very brief colleagues. Kiitos hyvin lyhyesti kollegat. Teillä on ollut erittäin pitkä päivä. Kaikki ovat väsyneitä. Haluan nostaa tässä yksi tai kaksi kohtaa esille. Haluaisin kiittää kansallisia parlamentteja, ennen kaikkea niitä, jotka ovat pysyneet kokouksen loppuun asti. Global Compact-aloite on yksi arkaluontoisimmista ja vaikeis, vaikeimmista asioista kansallisille parlamenteille. Me tiedostamme tämän, me tiedämme, että jäsenvaltiolla on eriäviä mielipiteitä ja kuulimme sen myös tänään, joten me tiedämme sen. On jäsenvaltioita, jotka ovat, ovat eri vaiheissa, mitä maahanmuuttoon tulee – eri vaiheissa, mitä globaaliin kriisiin tulee. Puhutaanko sitten Kreikasta, Ruotsista, Saksasta, Portugalista, Visegrad-maista. Me olemme tietoisia tästä, koska jäsenemme ovat myös näistä maista, joten me tiedämme sen kyllä. Kyllä ymmärrämme, että mm, toki tässä puhutaan eri maista, mutta kuitenkin on kaksi maailmanlaajuista aloitetta, jota käsitellään. Meidän täytyisi olla tässä mukana. Mitä toimielimiin tulee, neuvostoon, ulkosuhdehallintoon, komissioon, mutta myös parlamenttiin tulee, niin 40 prosenttia lainsäädännöstä, jota käsitellään tällä hetkellä, koskee maahanmuuttoa ja turvapaikkaa. Eli on erittäin tärkeää, että me sanomme jotain näistä kahdesta Global Compact-aloitteesta ja on ollut hyödyllistä kuulla suoraan teiltä, vaikka se tehdään hyvin vaikealla tavalla, mutta se on kuitenkin tärkeää, että se tapahtuu. Ja meidän tulisi jatkaa tätä toimintaa. Kolmanneksi, mitä me teemme nyt? Parlamentin näkökulmasta meillä tulee olemaan päätöslauselma maaliskuussa. Siitä tulee mahdollisimman tasapainoinen. Siinä otetaan kaikki eri mielipiteet huomioon mitä Liben tulee, joka hoitaa lainsäädäntöpuolen. Viisaka tässä jo mainitsikin sen. Joulukuussa menemme Marokkoon, mutta me järjestämme myös lisäkokouksia Global Compact-aloitteeseen liittyen. toimia holistisella tavalla ei ainoastaan AFET-valiokunnan kanssa, vaan ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa huhtikuussa. Ja teemme laajasti yhteistyötä, jotta saamme aikaiseksi laajan prosessin. Me ymmärrämme, että tämä on yksi tärkeimmistä aiheista monissa jäsenvaltioissa ja myös täällä toimielimissä. Joten tämä ähm, päivän kokous ei ratkaissut kaikki näitä ongelmia, mutta arvostamme sitä, että otitte aikaa tullaksenne tänne ja otitte kantaa tähän Global Compact-aloitteeseen. On tärkeämpää, että olemme Euroopan unionina Eurooppana mukana tässä prosessissa kuin että jäisimme sen ulkopuolelle. Joten vielä kerran kiitos osallistumisestanne ja uskon, että olette oppineet hyvin paljon tänään tämän hetken tilanteesta, ennen kaikkea jäsenvaltioista. No nyt voitte päättää kokouksen. Olkaa hyvä. Morais. Kiitos herra Morais, kiitos Claude, kiitos tästä loppukommenteista, tästä loppusanoista ja pelkästään sanoista. Kiitos myös kaikesta työstä, jota live-valiokunta tekee. Se on valiokunta, joka tekee tällä hetkellä suurimman osan lainsäädäntötyöstä. Totta kai ulkoasevaliokunta seuraa tätä työtä. Hyvät parlamenttien jäsenet, hyvät kollegat, minä uskon, että tämä keskustelu oli erittäin tärkeää, ei pelkästään siksi, että Global Compact-prosessilla on merkitystä, vaan siksi, että jäsenvaltiot ovat ne, jotka tässä ovat tärkeässä roolissa hallitusten välisissä neuvotteluissa. Me tiedämme, kuten Claude sanoi, että tämä on kuuma asia jokaisessa jäsenvaltiossa, kun te saatamme kuulla tänään – Maailma tarvitsee johtajuutta Euroopalta neuvotteluissa, jotka koskevat Global Compactia, jotta saadaan aikaan eh, jotta saadaan johtajuutta aikaan, niin Euroopan pitää olla yhtenäinen. Euroopan tulee puhua yhdellä äänellä eh, sieltä pohjalta, mikä on yhteinen näkemä, näkemys asioista. Yksikään valtio ei pysty yksin hoitamaan näitä asioita. Tämä kokous pyrkii saamaan aikaan osaltaan tällaista yhteistä näkemystä. Jatkamme keskustelua seuraavien kuukausien aikana ja myös sen jälkeen, kun Compact-suunnitelmat on hyväksytty vuoden jälkipuoliskolla. Parlamenttien tulisi pyrkiä saamaan äänensä kuultavaksi. Me emme voi jättää yksin jäsenvaltioille muuttoliikkeen kysymyksiä, jotta, kysymyksiä ovat hyvin tärkeitä kansalaisille. Meidän parlamentti jäseninä täytyy tietää, meidän täytyy auttaa asiassa. Me haluamme, että meidän äänemme kuullaan tässä keskustelussa vielä kerran. Kokouksen lopuksi tänään haluaisin kiittää kaikkia puhujia, kaikkia kansallisten parlamenttien jäseniä siitä, että olivat paikalla tässä parlamenttien välisen välivissä kokouksessa ja kiitoksia enemmästä puheenvuorosta. Kiitos vielä kerran ja toivotan kaikille mukavaa iltaa.